hieman myöhässä, on yhteiskeskustelu, joka koskee vuosien 2014 ja 2015 talousarvioita. On useitakin mietintöjä, ja tämä on yhteiskeskustelu. Ensimmäinen mietintö on rouva Kardiazava Ruvialalta ja rouva Holmajerilta. Tässä on seitsemän mietintöä herra Debreeltä. Sitten meillä on yhteinen mietintö, jossa on mukana herra Debre ja herra Lewandowski. Näin ollen me siirrymme viipumatta keskusteluun ja annakin puheenvuoron esittelijälle neljäksi minuutiksi. Rouva Cardiazabal Zabal Rubial, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Niin, tässä nyt sitten talousarviovaliokuntaan on aika lailla kasautunut työtä ja siitä syystä meillä on näin paljon keskusteltavaa eh, tänään ja huomenna äänestettävää. No, vähän on sinänsä paljon, koska me olemme onnistuneet pääsemään yhteisymmärrykseen, eh, mutta nämä 2014 eh, korjaavat talousarviot, se on ollut hankala neuvottelu, samoin kuin 2015 neuvottelu ylipäätään, ja kiitokset kaikille, jotka ovat täällä talossa paikalla. Eh, ja e, aluksi siksi kiittäisinkin komission jäsen Eva ja koko hänen ryhmäänsä, samoin kuin Italiaa johtaja, neuvoston johdossa, ja kiitos kaikille työtovereille, jo joiden kanssa olemme viime kuukaudet puurtaneet kovasti tämän sopimuksen eteen. Ja näin on sitten saatu aikaan tämä kanta kuitenkin suhteellisen ajoissa, vaikka kannat olivat varsin varsin kaukana sekä parlamentissa että neuvostossa ja myös neuvostossa. Neuvoston 28 valtion väliset erot olivat huikeat. Kannat olivat kovin kaukaina toisistaan, toimielimet ja jäsenvaltiot olivat jäätävissä suhteissa ja luvuista oltiin hyvinkin eri mieltä meillä oli hyvin vaike- hankala paketti pöydällämme. Meidän tuli ratkoaista se, miten saamme tämän vuoden 2014 päätökseen, miten 2015 vuodesta selvitään ja miten sitten keskipitkällä aikavälillä maksamattomat sitoumukset voidaan hoitaa. Ja nyt tässä on tuo neuvottelun tulos valmiina. Nämä luvut eivät sinänsä ole hyvät, ei ole tyytyväinen näihin neuvotteluihin, enkä myöskään keskustelun poliittiseen sisältöön sinänsä, mutta tässä, ja tässä on tehty vuosi työtä saadaksemme aikaan talousarvioon. Tämä on viimeisin ehdotus ja toivon, että tätä nyt sitten huomenna äänestyksessä tukisitte. Tämä on nimittäin paras mahdollinen tulos, johon ylipäätään ollaan voitu päästä. Tässä on nyt sitten ohjelmiin lisävaroja sellaisiin ohjelmiin, jotka, jotka tukevat kansalaisjärjestöjä. Ne tarvitsevat sitä. PK-yritykset ovat näitä, tätä tarvitsevat myös lainoja ja myös maanviljelijät tarvitsevat lainoja ja varoja, koska kärsii, maatalous kärsii Venäjän tilanteesta ja se vaikuttaa suoraan myös kansalaisiin. Ja toisaalta tässä kyseessä on myös siis eurooppalainen talousarvio, joka kiinnittää huomiota kansalaisiin. Siinä tarjotaan parempia parempia infrastruktuureja, parempaa, parempia eh, stipendejä esimerkiksi. Tässä kiinnitetään huomiota myös ympäristöön ja varsinkin pk-yrityksiin tuolla alalla ja tehdään yhteistyötä myös eh, muissa kysymyksissä, kuten naisten sukupuoli, elinten silpomisohjelmien eh, estämisen ohjelmien e, edistämi, poen on siirretty varoja. Ja näin tässä sitten vuoden 2015 talousa arvio. Me olimme menettämässä suunnattoman määrän rahoja, mutta kuitenkin olemme saaneet nyt nämä ongelmat ratkottua, koska muuten olisimme ajautuneet siihen tilanteeseen, että tuo komission investointiohjelma ei olisi onnistunut. Tässä kaikki varat eivät kuitenkaan riitä, koska maksamattomien onge- maksusitoumusten ongelma on hyvinkin valtava, eli näihin maksamattomiin sitoumuksiin määrä määrätyt varat eivät vielä riitä, mutta ja siksi odotamme vuodelta 2015 komissiota selkeää suunnitelmaa, joka kitkee tuon ongelman juuriltaan. Kyse on nimittäin yhdestä prosentista PKT. Tässä on kyse tulopuolen ongelmasta ja meidän täytyisi unionin omia varoja pystyä jollakin tavalla parantamaan ja nostamaan tämä transaktiovero ei ole edistynyt juuri puusta pitkälle, koska ECOFIN ei ole päässyt siitä sopimukseen. Omia varoja tarvittaisiin entistä enemmän kuitenkin vahvaa talousarviota rakentaaksemme ja myöskin ollaksemme uskottavia ulkopuolisten näkökulmasta. Tätä odota, tällaista talousarviota odotetaan myös tulevaisuudet. Kiitoksia. Olen ystävällisempi esittelyn suhteen kuin muiden puheen suhteen, mutta ylitä pyytää, pitää, pitäkää kiinni kuitenkin puheesta. Rova Holmeier, neljä minuuttia. Frau Präsidentin, liebe puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Minä eh, toivotan eh, tervetulleeksi myös neuvoston puheenjohtajan. Eh, aluksi haluaisin sydämelliset kiitokset esittää neuvottelumaratonin puitteissa onnistuimme siinä, että var- valiokuntamme puheenjohtaja, kollegani, joka tuossa puolusti komission budjettia ja Euroopan eh, unionin budjettia puolusti myös mukana eh, kollegani eh, Jose Manuel Fernandes tälle ja kollega Dupré, hänet näin tuolla ylhäällä. Me onnistuimme tällaisessa neuvottelumaratonissa yhdessä viemään budjetin läpi, jossa koordinaatti tiitorit eivät aina ole samaa mieltä. Olemme kuitenkin, kiitän kuitenkin kovasti tästä hyvästä yhteistyötä. Ja toinen kiitos komission jäsenelle, joka omalla miehistöllään taisteli siitä, että tämä menisi läpi. Ja sitten Italian puheenjohtajavaltio, joka aluksi ajatti ongelmia, mutta sitten lopulta kaikki vetivät yhtä köyttä, jotta saavutettaisiin tämä tavoite, joka ei välttämättä ole optimaalinen, mutta kuitenkin osoittaa meille tien. Ensinnäkin, jos katson näitä muita toimielimiä. oli iloinen siitä, että ulkosuhdehallinnon kohdalla vihdoin yleiset hallintokustannukset saatiin avoimesti yhteen. Tuomioistuimen kohdalla pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että löydämme ratkaisun uusien tuomareiden suhteen. Myöskin tämä leikkaus, mitä tulee tuomioistuimeen niin sitä on nostettu ja tämä yhteistyö, jota olemme parlamentissa tehneet niin, että saamme aikaan synergiavaikutuksia alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Muissa toimielimissä ongelmat eivät ole niin suuria kuin komissiossa. Komissiossa Nämä vanhat maksamattomat laskut aiheuttivat meille eniten ongelmia ja haluan vielä yhden asian sanoa. Ei voida hyväksyä sitä, että sitten lopuksi uusilla budjetilla, joita meillä on, suurimmaksi osaksi maksamme vanhoja laskuja ja sitä kautta me sitten pysty niitä ohjelmia, joita olemme kuukausia, useittain jopa kahden vuoden ajan kehittäneet, kun ne haluamme käynnistää, niin meidän täytyykin niitä jarruttaa, pidättää, jotta pystymme ylipäätänsä vielä maksamaan laskut. Tämä on tilanne, jota ei voida hyväksyä ja siksi mielestäni on suuren menestys se, että vähintäänkin nyt maksusuunnitelma ja mm, monivuotisten rahoituspuitteiden täytäntöönpano takuu otetaan keskusteluun ja yritetään löytää sille ratkaisu. Minä toivon, että neuvosto ja jäsenvaltiot olisivat enemmän paikalla näissä kokouksissa kuin siinä kokouksessa, jonka järjestimme yhdessä virastoista, kun analysoimme virastojen tehtäviä ja mm, myöskin niiden rahoitustukea. Tällaisen halusimme järjestää. Todella sydämesti kutsun neuvoston sinne. Tämä maksusuunnitelma ja uusien ohjelmien täytäntöönpano on otettava vakavasti, koska haluamme päästä eteenpäin tässä Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti ei jumiutunut siihen, että se vain vaati lisää, vaan me todella yhdessä yhdessä teidän kanssamme keskustelimme ja kyllä monessa vaikeassa tilanteessa ähm, äh, ojensimme käden teille. Me nyt toivoisimme myös, että te äh, siinä toiveessamme, että vanhat äh, laskut maksetaan, että niitä ei voida jättää sivuun ja että Euroopan unioni ei velkaannu. Ojennatte käden meille, koska sen täytyisi olla myös teidän etunne mukaista. Thank you. Kiitoksia. Seuraava pohjamme on esittelijä Monsieur Dupré, puhuu neljä minuuttia. Hän vastaa seitsemästä mietinnöstä ja myös yhteisestä Lewandowskin kanssa yhdestä. Olkaa hyvä. Oui. Euh, Madame la Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. No, neuvottelujen alussa parlamentin talousasiainvariokunta määritteli kolme päätavoitetta. Ensiksi vakauttaa järjestelmää kun maksamattomien laskujen tilanne on jo kestämätön. Valtavat määrät laskuja oli maksettavana, eli nyt täytyy saada tuo tilanne vakautettua. Toinen tavoite oli eh, neuvoston mm, eh, neu kanssa käytävät neuvottelut eh, erityisvälineiden statuksesta, erityisesti maksujen yhteydessä, ja sitten kolmanneksi pyrkiä päästämään yhteisymmärrykseen näiden kahden muun toimielimen kanssa maksamattomista laskuista ja saataisiin tämä summa sitten lopulta hyväksyttävälle tasolle. No, tässä nyt on viikokausia neuvoteltu. Mm, neuvottelut eivät välttämättä ole ihan oikea sanakaan, koska tässä aika monta kertaa kävi niin, että neuvosto vain sanoi, että anteeksi nyt vain meillä ei ole minkäänlaista yhteistä kantaa. No, jos ajattelen sitten näitä maksusitoumusmäärärahoja vuotta 2014. Tässä on saatu lisävaroja 3 miljardia 500 miljoonaa, eli kaksi kolmas osa siitä, mitä alun perin tavoittelimme. Me sitouduimme saamaan juuri sitä, minkä komissio, mitä komissio piti merkittävänä 2014 lähestulko 5 miljardiakin, jottei tilanne entisestään huonontuisi maksamattomien laskujen osalta. Ja siitä sitten erityisvälineiden asema, neuvoston kanta ja parlamentin kanta ja komission kanta ovat suuressa ristiriidassa eikä sitä saatu ratkottua hyvin. Tässä nyt sitten odotellaan, tässä on nyt kyse neutraalista lopputuloksesta, e, mutta mitään lopullista, mm, lopullista ratkaisua ei ole saatu aikaiseksi. Ja sitten jos ajattelemme maksamattomien laskujen hoitamista, no minä, ole, minä pidän tätä myönteisenä tätä lopputuloksena komission täytyy esittää 2015 maaliskuussa päivitetty arvio siitä, kuinka paljon näitä laskuja maksamatta oikeastaan on ja esittää siihen sitten myös maksusuunnitelma ja sitten nämä kaikki toimielimet yhdessä ryhtyvät miettimään ratkaisua tähän ja näin sitten neuvoston täytyy omaa mandaattiansa ryhtyä toteuttamaan ja saada sopimus sovittua toimielinten välillä ja ennen kuin esitetään 2016 toista talousarvioluonnos. Eli tämä sopimus, joka on nyt saatu budjettiviranomaisten välillä aikaiseksi, sinänsä voidaan hyväksyä ja se, se saisi kyllä mielellään tulla myös suuren enemmistön tuet, tukemaksi äänestyksessä. Hyvä puhemies tässä nyt muutama lisä sana sitten tässä kolme miljardia, 11 miljoonaa ja sen sellaista. Tässä nyt on näitä rahoja sitten siirrelty eri suuntaan ja sitten syyllistä, syyllistä etsitä jäsenvaltioista. Tämä on ikävä osa lopputulosta ja sitten kiinnittäisin huomiota myös siihen, että täytyisi mennä tapaamaan tiettyjä jäsenvaltioita ja uudelleen arvioida tilannetta tietyissä jäsenvaltioissa, kun me olemme saaneet tästä uuden ehdotuksenkin. Lewandowski on tästä esittänyt asiakirjan ja hän varmasti sitten esitteleekin tuon tekstin tämä teksti kuuluu budjettisopimukseen. Tosin kuitenkin täytyy vähän osoittaa tyytymättömyyttä juuri tähän sopimukseen, mutta no, minä olisin vielä voinut jatkaa tätä puheenvuoroni. Kiitoksia. Ilmoitettiin jo toisen esittelyn nimen, ainakin puheenvuoron Lewandowskille neljä minuuttia. uzgodnień budżetowych na lata 2014-2015. Tästä budjetista, joka koskee vuoden 2014-2015 vuotta. Erittäin tärkeää on se, että muutetaan asetusta, joka liittyy Euroopan unionin omiin varoihin. Tätä Euroopan unioni on pyytänyt. Ensimmäistä kertaa en osallistunut kymmenen vuoteen tähän sovitteluun, mutta joka kerta on jonkinlainen erikoinen tilanne näissä neuvotteluissa. Viime vuonna se äh, liittyi äh, rahoituspuitteisiin ja siihen, että äh, on tämä, oli vuoden 2014 budjetti. Nyt tänä vuonna oli toinen erikoinen tilanne. Maksut, jotka liittyivät BKTL-osuuksiin ja arvonlisäveroon. Ja joka vuosi on joku uusi ongelma. Tämä ei ole mikään komission keksintö, ei tämä synny itsestään. Tämä tarkistetaan ensin hyvin varovaisesti, ottaen huomioon 28 jäsenvaltion arviot. Siksi oli turhautumista viime neuvotteluista tämä summa. Sitä jäsenvaltiot vastuttivat viimeisessä neuvottelussa vaiheessa. Ja sitten oli toinen muutos, nimittäin se, että meillä oli uudenlainen laskentapohja BKTL ja arvonlisäveron laskemiselle. Joillekin jäsenvaltioille tämä oli hyvä uutinen, toisille huono uutinen. Jotkut maksoivat enemmän, toiset vähemmän. Iso Britannia ja Suomi, meidän tämä vaikutti huomattavasti neuvottelujen loppuun asti jäsenvaltiot eivät pystyneet määrittelemään omaa kantaansa, mutta eh, parlamentilta odotettiin kiireellistä menettelyä, nopeutettua menettelyä. Eh, me huomasimme tämän paradoksin. Toisaalta eh, painetaan kaasupolinta, toisaalta jarrua. Joten myös omat varat olivat osa tätä sopimusta. Nyt meillä on vuoden 2014-2015 budjetti eh, ja pidämme hyvänä myöskin näitä uudistuksia omien varojen eh, sääntöihin. On kaksi korjausta, jotta saamme aikaan enemmän avoimuutta eh, Euroopan unionin rahoituksesta. Ilmoitus parlamentille, kun on viivästyneitä maksuja muun muassa me emme valita, me äh, kritisoimme, kuten on ihan normaalia tällaisessa lainsäädäntöprosessissa. Tällaiset tilastomuutokset tulivat jäsenvaltiolta itseltään, mutta ne saattavat joskus helpottaa laskelmia Euroopan komissiossa. on ähm, vaikeuksiin joutuivat erityisesti sellaiset jäsenvaltiot, jotka ovat joustamattomia, jotka eivät ponnistele tarpeeksi budjettimenettelyssä. Joustavuutta pitäisi kuitenkin saada paremman kilpailukyvyn äh, lisäämiseksi Euroopassa. Liiallinen jäykkyys monimutkaistaa järjestelmää ja tämä äh, johtaa parlamentin kannan viimeiseen asiaan. Tämä omien varojen työryhmä, jonka täytyy tarkastella tätä asiaa. Budjettivaliokunnan lausunnosta äänestetään ja odotamme sitten huomenna täysistuntoäänestyksen tulosta. Uh, we have heard from our four rapporteurs. I now give the floor to the council. Sitten neuvoston puolesta valtiosihteeri Vidova. 10 minuuttia, mutta voitte ottaa puhua minuutin vähemmän kuin enemmän. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, varapuheenjohtaja Georgieva, hyvät naiset ja herrat, minulle on kunnia puhua tämänpäiväisessä täysistunnossa, kun keskustelemme tästä poliittisesta yhteisymmärryksestä, johon pääsimme 8. joulukuuta Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä budjetista vuodelle 2015 ja tästä lisätalousarviopaketista vuodelle 2014. Jo 12 joulukuuta kerroitte kantanne ja odotamme luottavaisena äänestyksen tulosta. Neuvottelut olivat todellakin hyvin monimutkaiset johtuen useista kysymyksistä, joita meidän piti käsitellä. Uskon, että ei koskaan aikaisemmin ole ollut näin paljon lisätalousarvioita hyväksyttävänä ja uskon myös, että ei koskaan ole ollut sellaista tilannetta, että että edessämme on näin korkea määrä laska, maksamattomia laskuja ja tämä oli se eh, asia, joka aiheutti intensiivisen keskustelun, jonka päätteeksi me eh, yhteisymmärryksessä komission kanssa eh, päätimme aloittaa menettelyn, joka ensi vuosina mahdollistaa sen, että Euroopan unionin velkaantuminen tulisi hyväksyttävämmille ja kestävämmille tasoille. Meillä oli eri näkemyksiä siitä, miten viivästyneiden maksujen määrää pystyttäisiin vähentämään ja uskon, että lopulta pääsimme hyvään kompromissiin. Joten olen vakuuttunut siitä, että myös Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että 3,7 miljardia enemmän vuodelle 2014 on tärkeä tulos, jotta Euroopan unioni voisi toimia siitä Siksi koska tällä tavoin pysäytetään maksamattomien laskujen määrä ja ne pystytään tulevina vuosina vähitellen poistamaan. Vuoden 2015 kompromissi on 2 1818 miljoonaa euroa, yli 300 miljoonaa euroa, jotka marginaaliset toiset, jotka liittyvät näissä maksimeissa, ja 350 miljoonaa euroa, jotka ovat niin erityisvälineissä, jotka lisätään tähän ennakoimattomien menojen marginaaliin. Ja tällä tavoin päästiin yhteisymmärrykseen toimielimien välille siitä, tästä. Uskon, että tämä on oikea tasapaino äh, niiden äh, sen julkisen talouden äh, vakauttamisen välillä, jota jäsenvaltioilla on, ja sen välillä, että EU täytyy pystyä toteuttamaan ohjelmansa. Mitä tulee vuoden 2015 budjettiin, niin 145,2 miljardia euroa sitoumuksina 1,8 miljardia enemmän verrattuna edelliseen vuoteen ja 142 miljardia maksusitoumuksena 1,6 prosenttia enemmän kuin 2014. Tämä mahdollistaa riittävät marginaalit rahoitus puitteiden puitteissa niin, että Euroopan unioni pystyy, sillä on riittävästi liikkumavaraa että se voisi reagoida ennakoimattomiin äh, tilanteisiin. Olen vakuuttunut siitä, että 2015 budjetti antaa riittävät määrärahat, jotta pystytään älykkäällä ja tehokkaalla tavalla panemaan täytäntöön uudet ohjelmat, ottaen huomioon, että tämä on toinen äh, vuotoinen budjetti vuoden 2014-2020 rahoituspuitteissa. Muutama esimerkki vain haluaisin kertoa, että maksut 1a, kilpailukyky ja kasvu ja työllisyys jossa on määrärahoja PK-yrityksille, tutkimukselle ja innovoinnille 33 prosenttia kasvua verrattuna vuoden 2014 budjettiin mukaan lukeutuna sopeutukset. Myöskin määrärahat Euroopan unionin ulkopolitiikkaan ovat kasvaneet noin 8,5 prosentilla. Muita lisäyksiä on ollut lisämäärärahat, joita on annettu rajavalvontaan, ulkorajan valvontaan ja maahanmuuton valvontaan sekä äh, rahoitusvalvontaan. Mm ja maataloudessa on otettu huomioon pyynnöt, jotka liittyvät Venäjän vastapakotteisiin ja näitä maksuja on annettu, ei puututa kuitenkaan maatalouden varaukseen. Varaus on vielä olemassa mahdollisia lisätarpeita varten, jos sellainen syntyy vuoden 2015 aikana. Tällainen tulos pitää arvioida myös sen valossa, että meillä oli erittäin tiukka aikataulu vuoden, ensi vuoden budjettia silmällä pitäen, kun huomioidaan, että 17. marraskuuta sovittelu epäonnistui. Komissio teki uuden ehdotuksen vuoden 2015 budjetista ja se teki uuden kompromissiehdotuksen vuoden 2014 lisätalousarvioista 28. marraskuuta. Tästä huolimatta onnistuimme pääsemään yhteisymmärryksen 8. joulukuuta ajoissa, jotta tämä pystyttäisiin hyväksymään vielä ennen vuoden loppua. Ja tällä tavoin pystymme välttämään ähm, väliaikaisten 12 osien käyttöä vuoden 2015 alussa. Neuvottelut olivat siis hyvin intensiiviset ja sopimukseen pääsy on erittäin myönteinen eh, viesti siitä, että meidän kaksi toimielintämme pystyvät pääsemään yhteisymmärrykseen. Se on kansalaistemme edun mukaista. Haluaisin tässä vaiheessa vielä sanoa, että olen tyytyväinen tähän eh, saavutettuun tulokseen ja haluaisin kiittää kaikkia osapuolia, jotka olivat mukana neuvotteluissa. Erityisesti haluaisin kiittää puheenjohtaja Artuita sekä esittelijöitä Garzia Zabalia, Holmajeria ja Depreta, jotka todella sitoutuivat neuvotteluihin, olivat rakentavia ja yhteistyöhalukkaita silloin kun tarpeen. Haluaisin myös kiittää varaa puheenjohtaja Georgievaa ja hänen tiimiään siitä, että he osaltaan helpottivat neuvottelujen hyvän lopputuloksen saavuttamista. Olen vakuuttunut siitä, että yhteisymmärrys parlamentin kanssa on erittäin johdonmukainen vastaus. Se vastaa näihin kolmeen haasteeseen, joka meillä on tulevaisuudessa. Maksamattomien laskujen vähentäminen, ei saada vaarantaa kansallisvaltion julkisen talouden vakauttamista ja antaa kannusteita mm, talouskasvun edistämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Tästä on etua kaikille Euroopan kansalaisille. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Thank you, Council. Kiitoksia neuvostolle. Sitten komission vuoro. Komissaari Georgieva, 10 minuuttia, mutta te voitte puhua lyhyemminkin. Kiitoksia paljon, puhemies mahdollisuudesta saada puhua parlamentille ennen huomista äänestystä tästä eh, vuoden 2014 lisätalousarvioista vuoden 2015 eh, eh, talousarviosta. Me olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että tämä on ollut erityisen vaikea neuvottelun rupeama. Tämä ensimmäinen vuosi uuden monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa, joka jossa pannaan käytäntöön sitä, mitä on suunniteltu tähän rahoituskehykseen ensimmäistä kertaa. Nyt on tämä myös hetki, jolloin meidän täytyy löytää tapoja vakauttaa maksamattomien laskujen taso. Ja tämä tapahtuu hetkenä, jolloin monet jäsenvaltiot ovat hyvin vaikeassa finanssipoliittisessa tilanteessa kotonaan. Mutta me olemme kaikki tehneet kovaa työtä, jotta löytäisimme paran tien kohti sopimusta ja haluan, haluan kiittää muitakin budjettivallan käyttäjiä, eh, että saatiin tällainen terve talousarvio, joka antaa takaa jatkuvuuden ja ennustettavuuden, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että se lähettää signaalin kansalaisillemme, että huolimatta eroavaisuuksista, huolimatta vaikeuksista, me voimme saada aikaan ratkaisun, joka palvelee meitä ja jossa vasta, tässä vastataan myös vaatimuksiin. Katson puheenjohtaja Artu Itä, paljon kiitoksia johtavasta ne neuvotteluissa. Ja sama koskee esittelijöitä, Rova Gardia Zabal, Rova Holmeier. Hän on kadonnut, mutta hän oli äsken tuolla. Ja sitten herra Debre. Ja totta kai entinen kollega, komissaarikollegani herra Lewandowski, joka nyt istuu täällä, koska hän on aikaisemmassa tehtävässään teki se auttoi sitä, että me pääsimme tässä sopimukseen. Haluan myös kiittää Italian puheenjohtajamaana. Ministeri Paduan tuli luoksemme hyvin kriittisenä hetkenä. Monet teistä ovat tehneet pitkiä päiviä koko tämän prosessin aikana ja nyt meillä on ratkaisu, joka toivottavasti huomenna hyväksytään, koska se on hyvä lopputulema näistä neuvotteluista. Totta kai komissiossa me uskomme, että, että se mitä me esitimme alkuperäisenä ehdotuksena oli terve. Mutta me voimme hyväksyä sen, mikä meillä on nyt. Ja monet teistä olette sanoneet, että on keskeisen tärkeää meillä on se, että me pystymme hoitamaan ohjelmiamme ja palvelemaan kansalaisia Ensiksi pari sanaa 2014 äh, lisätalousarviosta tai sitä luonnoksesta. Tämä on eri, eri, erityinen, erityinen vuosipuolikas budjetin kannalta, koska samanaikaisesti meillä on paineita maks, viime ohjelmakauden maksuille ja laskuja tulee viime, on tullut viime vuonna. Ja sitten pyritään sopeutumaan Eh, uuden monivuotisen rahoituskehyksen puitteiseen. Ja sitten meidän pitää löytää myös eh, ratkaisun näihin vuoden 2014 vaatimuksiin lisätalousarvion kolme myötä vuodelle 2014 eh, että myös näitä ennakoimattomiin menoihin varattava marginaali. Ja tämäkin oli erinomaisen, erinomaisen suuri menestys Noin budjettimenettelyn kannalta se myös tasoitti tietä kohti vuoden 2015 budjetin käsittelyä. Me olemme kuulleet äh, arvio näistä numeroista. Haluaisin listata vain kolme lyhyttä kohtaa. Yksi, me olemme hyötyvässä myös äh, äh, tietyistä määrärahoista vuodelle 2015, jota, varoja, joita ei ole käytetty riittävästi tänä vuonna, mutta kokonaissumma rahojen maksamiseen nousee 4,25 miljardiin euroa. Nämä osa menee otsakkeeseen 1a 2,85 sitten kohesiopolitiikan viipeiden hoitamiseen ja 750 miljoonaa siihen, että kansainvälisiä ohjelmia vahvistetaan, jolle voidaan auttaa ihmisiä ympäri maailmaa, ihmisiä, jotka ovat epätoivoisessa tilanteessa. 2015 budjetti haluaisin esittää, mikä meistä on erityisen tärkeää, nyt kun sopimus on saatu. Ensinnäkin tässä keskitytään investointeihin meidän yrityspolitiikan prioriteettina. Se tukee sitä, mitä meidän täytyy tehdä, jos kilpailukyky kohenee Euroopassa. Ja totta kai se tukee myös 350 e, miljardin investointisuunnitelma, jonka olemme esittäneet. Toisekseen meillä on, meillä on 2014 budjettiin verrattuna meillä on, olemme pikkuisen lisänneet sitä seuraavana vuonna, mutta tämä liittyy siihen, että sopeutetaan kahteen kiperään kohtaan, josta puhuinkin, että sitoumukset ovat nousseet 1,8 prosenttia ja 2,6 miljardia maksuihin ja maksu on siinä 1,6 prosenttia ja kun se on noin 2,2 miljardia ja sitten 3,9 miljardia enemmän otsakkeeseen 1a ja se 29 miljoonaa otsakkeeseen 4, jossa paine on niin kova. Ja kuten täällä mainittu, mainittukin, että me olemme pystyneet auttamaan viljelijöitä, jotka ovat kärsineet tästä kriisistä Venäjän kohdalla. Ja kun maitoa on, ei ole saatu myytyä, ja emme ole tässä joutuneet kuitenkaan varautumaan kriisivarauksiin. Meillä on myös yksi tärkeä asia, joka täytyy muistaa. Meillä on terve kehitys, kun ajatellaan no, sitoumusten ja määrärahojen välillä vuosi 2014-2015 osalla sen osalta, mitä me olemme tehneet, tämä on 97 prosenttia tämä suhde verrattuna keskimäärin 89 prosenttiin aikaisempina vuosina 2009 se oli 29. Mitä se tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että olisi helpompi päästä heti asioiden päälle e, e, että rallit eivät muodostu liian isoiksi. Me olemme hyvillämme tähän Eh, parlamentin vaatimuksen hyväksyttiin neuvostoissa, neuvostossa. Tämä johtaa kohti kestävyyttä ja voin kertoa teille nyt jo, että seuraava puheenjohtaja Latvia ottaa tämän asian hyvin vakavasti. Tapasin eh, Latvian valtiovarainministerin ja myös oikeus, eh, ulkoministerin, joka on sitten seuraavan kuuden vuoden ajan puheenjohtajamaan edustaja. Ja tämä maksusuunnitelma tarkoittaa sitä, että me voimme lopettaa sen, mitä me olemme havainneet tämän vuoden aikana suhteessa maksamattomiin laskuihin. Meidän keskustelumme tulevina kuukausina koskevat myös erityisiä välineitä. Näissä, välin, näissä neuvotteluissa me jätimme nämä asiat auki 50 miljoonia jätettiin, otettiin, äh, jätettiin näiden äh, tämän ulkopuolella, mutta sillä yhteisymmärryksellä tämä ei ollut viimeinen sana. Meidän täytyy sitten jatkaa nämä keskusteluja ja sitten toivottavasti pääsemme siinä tulokseen. Ja kuten me kaikki tiedämme, näinä aikoina me joudumme käsittelemään poikkeuksellisen suuria äh, BKT-sopeutuksia, 9,5 miljardia sopeutuksiin, jotka saattaa olla yllätys monen jäsenvaltiolle. Meillä on hyvin rajallinen mahdollisuus puuttua näihin asioihin. Kerron teille, että kahdeksan jäsenvaltiota tähtäävät tämän tarkoituksen mukaisiin täysiin maksuihin. Toivottavasti parlamentti voi huomenna sitten antaa tästä oman kantansa niin, että se on, ja, että se on myönteinen. Sitten lopuksi kolme kohtaa. Ensinnäkin meillä on budjetti, nyt meidän täytyy pystyä hyödyntämään sitä poliittisia varoja parhaalla tavalla. Se on meidän top, ensimmäinen prioriteetti. Katsotaan, miten rahaa käytetään. E, ja kaksi keskusneuvotteluissa meillä oli tapaaminen omien varojen korkeatason työryhmän kanssa. Ja nyt kolme komissaaria on lisätty tähän ryhmään. Hyvin kriittistä työtä on edessä jotta saadaan tuloksia aikaan. Ja sitten sokerina pohjalla me olemme komissiossa, te kuulitte tästä ohjelmasta, ohjelmasta me olemme päättäväisiä, me pyrimme linjaamaan prioriteetit tässä budjetissa niin, että voimme näyttää kansalaisillemme, että Euroopan unioni saa aikaan tuloksia silloin, kun se on kaikista tärkeintä. Kiitoksia. And thank you, com- Kiitoksia komissaari. Seuraava puheenjohtaja on aluekehitysvaliokunnasta kaksi minuuttia herra Olbricht. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Dzisiaj dyskutujemy... Niin, kiitokset. Nyt me puhumme tästä talousarviosta ennen huomista äänestystä. Itse asiassa voimme olla tyytyväisiä siihen, että ylipäätään kompromissi on saatu aikaiseksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että olemme vain osittain tyytyväisiä tähän. Totta kai on syytä, että meillä on talousarvio eikä näitä väliaikaisia 12 osia yksistään, joten on tämä sinänsä parempi. Eli tämä on parempi kuin se, mihin olisimme saattaneet sitten ajautua, minkälaisen poliittisen Alhoon olisimme voineet ajautua, mutta neuvottelut olivat aivan äärimmäisen vaikeat ja komission jäsenkin siihen juuri äsken viittasi. Tämä on oireellista hyvinkin monia oireita näkyi neuvottelujen aikana erityisesti budjetti 2015 vuoden talousarvioon ei niinkään keskitytty, vaan pikemminkin pyrittiin täyttämään vuoden 2014 talousarvion aukoja ja puutteita. Ja ihan viime metreillä vasta ryhdymme puhumaan siitä, miten me voisimme välttää katastrofia myö- tämänä vuonna. Ja näin sitten jouduimme keskustelemaan siitä, miten se vaikuttaa, nämä tulokset 2014 talousarviosta vaikuttavat 2015 talousarvioon viime vuosien aikana neuvottelua on käyty vähän toisella tavalla. 2015 vuodesta käytävä neuvottelu on alkanut hyvin varhain. Ja jos ajattelemme vaikkapa aluepolitiikkaa, niin 2014-2015 ovat hyvin merkittävät vuodet komission jäsenkin viittasi tuohon N plus kaksi sääntöön ja juuri eh, nyt on kyse tilinpito, tilin kirjanpidon päättämisestä 2014-2015 ja me tiedämme, että tarvitsemme kyllä lisää varoja tuollakin alalla. No, Eli siis toisaalta olemme tyytyväisiä tähän talousarvioon, mutta vain osittain. Meidän täytyy miettiä, kestääkö tällainen järjestelmä tulevaisuudessa. For the speakers list of the groups, the... Kiitoksia. Edustaja Olbricht ja seuraavaksi ähm, edustaja Fernandes, kaksi minuuttia. President, Komissario. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston edustaja, arvoisat kollegat. Ensinnäkin haluaisin kaikille osallist, kaikkia osallistujia onnitella, koska Euroopan parlamentin sinnikkyys sai aikaan sen, että päästiin hyvään yhteisymmärrykseen vuoden 2014 lisätalousarviosta ja budjetista vuodelle 2015. Ja meillä on myös maksuohjelma Euroopan unionin velkojen takaisinmaksusta. Puhutaan nyt veloista, koska siitähän on kyse. Tällä tavoin osoitimme, että Euroopan toimielimet ovat uskottavia, että meidän prioriteetista tulee konkreettisia kasvun ja työllisyyden alalla. Tämä sopimus myös vakautti velan tason, budjetti ei romahtanut. Vuonna 2014 meillä 4,4 miljardia ylimääräistä, joilla olisi voinut korjata maksu, viivästyneet maksut. 2014 saimme lisätuloja erityisesti sakoista. Muuten jäsenvaltiot pitäisivät nämä tulot kansallisissa budjeteissa. 2015 budjetti siinäkin onnistuimme siinä, että leikkaukset, joita neuvosto ehdotti, saatiin minimoitua. Me saimme lupaukset vahvistettua työllisyyttä ja kasvua edistäville ohjelmille ja myös Euroopan unionin sisäistä kohesiota vahvistettiin, samoin humanitaarista apua lisättiin neuvosto ja komission kanssa. Sovimme siitä, että 2015 luodaan ohjelma, jotta eh, maksamattomat laskut maksettaisiin. Euroopan unionin täytyy noudattaa samaa kuria, jota se odottaa jäsenvaltioille – ja pidettävä kiinni lupauksistaan, erityisesti monivuotisten rahoituspuitteiden yhteydessä. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia, herra Geier. Kiitos puhemies. Herra valtiosihteeri Vedova, varapuheenjohtaja Vedova, sosiaalidemokraatit myös onnittelevat Äh, neuvottelijoita ja myös puheenjohtajamaata. Tätähän ei voi riittävästi painottaa silloin, kun kolmen viikon sovitteluvaiheen aikana neuvosto on saa, tarvitsee suurin osan tästä kolmesta viikosta saadakseen löydettyön oman yhteisen kantansa, joka sitten tavallaan ensimmäisen neuvottelukierroksen äh, keskeydyttyä täytyy äh, korjata, niin silloin täytyy kyllä vain onnitella it, puheenjohtajamaa Italiata, puheenjohtajamaa Italiata, että se sai neuvoston tälle kannalle. Mikä on hyvä tässä tuloksessa, hyvät naiset herrat, minä muistutan siitä, että neuvosto, äh, neuvoston kanssa on korjattu psykoterapiaa. Siinäkin psykoterapiassa on e, ensinnäkin äh, valehtelu, että niin kuin neuvosto väitti muutama vuosi sitten, että, että nämä maksut, maksu, tiedot maksuviivistä olisivat vääriä. Tämä on takana. Sitten vastarinta, sekin on takanamme. Nyt neuvosto on niin pitkälle se sanoo, että kyllä me olemme valmiita saada, antaa, antamaan lisää rahaa Euroopan budjettiin, koska maksukriisi ei ole enää äh, vaiettavissa. Tämä on hyvä, että pääsemme eteenpäin, mutta me olemme vaiheessa, jossa sitten alkaa parantaminen ja tervehtyminen. Olin niin iloinen, että varapuheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja kertoo, että dialogi on alkanut Latvian, eli seuraavan puheenjohtajamaan kanssa, koska Latvian hallitus on se, joka panee sen täytäntöön, siis tämän, joka saa sitten lihaa luiden ympärille tässä maksusuunnitelmassa. Ja Euroopan parlamentin budjettivaliokunnassa emme voi kuvitellakaan toisin, että, että hyvin säännöllisesti kuulemme teiltä, varapuheenjohtaja, raportoitiin siitä, miten ensinnäkin maksut menevät eteenpäin, toivottavasti ennusteet ovat oikein, ja että että se raha, mikä nyt on olemassa, että se riittää maksukriisin vaimentamiseksi. Me en ole kuitenkaan kauhean optimistinen ja me, me olemme myös tarkkana, että neuvotteluissa neuvoston kanssa tulevaisuudessa, että nämä lupaukset myös toteutuvat. Me olemme nähneet, että, että, että neuvostossa paperi on aika, aika, aika tarkka tavara. Siksi me olemme kyllä tarkkana kuin porkkana. Kiitos. Kiitos. Kaksi ja puoli minuuttia, herra Kölmel. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Minä toivotan tervetulleeksi komission jäsenen, neuvoston edustajan ja kiitän tietenkin kaikkia, jotka osallistuivat näiden asiakirjojen työstämiseen, vaikka me ECR-ryhmästä emme olekaan yhtään tyytyväisiä tähän tulokseen. Me tänään äh, päätämme äh, kokonaisesta toimenpidepaketista. Tässä on kyse useista lisätalousarvioista vuodelle 2014. Täältä on kyse avusta äh, katastrofeissa, myös teknisistä mukautuksista. Nämä ovat ihan hyväksyttäviä asioita, näitä me tuemme. Toisaalta on kyse avoimien laskujen maksamisesta, tämä on tietenkin tärkeää, mutta nämä kompromissit, joista nyt on sovittu, eivät todellakaan ole riittäviä noin neljä miljardia lisämäärärahoja on ajateltu, mutta EUlla on 23 miljardia eh, euroa lasku, eh, eh, maksamattomia laskuja ja maksamattomat laskut ovat velkoja, kuten edeltäväkin puhuja sanoi. Siksi me ESR-ryhmänä hylkäämme tämän jos katsomme vuoden 2015 äh, budjettia, niin meidän täytyy katsoa myös äh, tilannetta vuoden 2015 alussa. Meillä tulee olemaan silloin 20 miljardia ähm, velkaa. Ja silloin ähm, olemassa olevat maksumäärärahat äh, vähenevät 141 miljardista eurosta 121 miljardin euron. Samanaikaisesti voidaan tehdä 145 miljardin euron äh, edestä äh, sitoumuksia. Minäpä kysyn sitten, että miten nämä laskut jotenkin onnistuvat. Minä en usko, että, että niistä tulee mitään tulosta, ellei EUlla ole jonkinlaista uudenlaista matematiikkaa tässä kyseessä. Ja sitten jos katsotaan tätä budjettimenettelyä, niin se on aivan liian monimutkainen. Meillä on yleisiä varauksia, erityisvarauksia, joustovälineitä, Tämä ei ole avointa, tämä muistuttaa enemmän George Orwellin kieltä, joka silloin ajatteli, että jossain vaiheessa poliitikot puhuvat niin, että kansalaiset eivät heitä enää ymmärrä. Ja sitten tämä komission alkuperäinen ehdotus oli 142 miljardia euroa maksumäärää ja neuvosto sanoi 140 ja parlamentti sanoi 146. Kiitoksia. Pahoillani, että keskeytin, mutta tämä aikataulusta täytyy pitää kiinni. Seuraava puhujamme on budjettivaliokunnan puheenjohtaja Jean Thiui, äh, kaksi ja puoli minuuttia. Merci, madame. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin kiittää Kardia Savalia, Holmeieria ja Depreta Georgieva, kiitokset Italialle puheenjohtajan roolissa ja erityisesti suurhettilästä kiittäisin. Nyt tässä huomennessa äänestämme tästä talousarviosta. Haluaisin äh, nyt suht- sanoa, että oli kurjaa, miten nämä neuvottelut oikein eteni, eti edistyivät. Italian johdolla menestyimme, mutta oli kuitenkin aivan erityisen vaikeaa äh, hallitusten edustajien kanssa asiasta puhua äh, Yhtäkään ministeriä ei saapunut paikalle, piti odotella viimeiseen sovittelupäivään asti, jotta neuvosto kertoi, mikä kanta oikeastaan on, emmekä sitä pystyneet hyväksymään. Tämä 30 miljardia euroa maksamattomia laskuja, se on valtavaa, se koskee monta operaattoria ja se myös syö meidän uskottavuuttamme ja luotettavuuttamme. Neuvosto on ikään kuin paradoksissa vuonna 2014 dollarista 4 eh, viisi miljardia on jätetty maksamatta ja lisäksi kiireellisimpiin maksuihin täytyisi nyt löytää kyllä maksu. Tämä on hyvän maksukäytänteen peruselementti ja siitä neuvosto ei halua hyväksyä. Kansalliset hallitukset eivät halua vastata velvoitteisiinsa maksusitoumuksissa ja minun ministerit, ministeriitä täytyy kyllä nyt saada paljon vastuullisemmiksi maksamaan sen, mitä on, mihin on sitouduttu. Joka tapauksessa me haluaisimme vakauttaa Euroopan velkatilannetta ja 2014 me olemme saaneet 4 miljardia. Me toivoimme lähes 5 miljardia, saimme reilun 3 miljardia. Vuodelle 2015 1,3 miljardia eli 4 miljardia 800 miljoonaa 7 miljardin sijaan. Tämä on siis selvää, että nämä summat, joihin olemme nyt sitten päässeet, eivät ongelmaa lopullisesti ratkaise. Mutta kuitenkin mm, toivon, että tässä sitoudutaan siihen, että saataisiin tuo valtava velka ja maksamattomat laskut todellakin maksettua ja sitouduttaisiin tähän ja 2014 vuoden viimeiseen päivään mennessä saataisiin jonkunlainen järkevä ja maksettavissa oleva summa aikaiseksi, jotta, jotta tämä maksamattomien laskujen ongelma voitaisiin ratkoa järkevän ajan sisällä ja 2016 monivuotista rahoituskehystä voitaisiin lähteä uudelta pöydältä käymään läpi ja tämän, tähän työhön pitää ryhtyä heti 2015 vuonna. Next speaker for one and a... Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Rouva Niriada. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegaani, kollegoitani esittelijöitä ja myöskin valiokuntien puheenjohtajia heidän tekemästään työstä. On päivän selvää, että Vuoden 2015 talousarviomenettely osoittaa, että rikkaiden ja köyhien Euroopan välillä on suuri kuilu. Leikkauksia on tehty ja ihmiset tulevat kärsimään jatkossakin säästöpolitiikasta. Yhä uudelleen olen puhunut siitä kammottavasta tilanteesta, joka valitsee Irlannin kalastusyhteisössä suurten leikkauksien vuoksi. Ja tällä hetkellä tilanne on vain vaikeutumassa entisestäänkin, koska 908 miljoonaa tullaan leikkaamaan pois otsakesta kaksi. Meillä on oma vastuumme siitä, että autamme ihmisiä kaikkein haavoittavaisimpia, vähäosaisimpia yhteiskunnassa, niitä, jotka eivät itse pysty auttamaan itseään. On suorastaan pelottavaa, että humanitaarista apua annetaan nyt vähemmän kuin vuonna 2014, koska otsakkeeseen neljäkin on tehty leikkauksia. Minua järkyttää se, että YKlle annettu tuki on leikattu merkittävällä tavalla. Me täytyy varmistaa, että humanitaarista apua ja hätäapua annetaan merkittävästi enemmän, että lisäystä saadaan näihin budjettikohtiin, jotta voimme vastata miljoonien ja miljoonien pakolaisten ikävän tilanteeseen. Sitten Junckerin suunnitelmasta. Sitten kun tammikuussa lisätalousarvio esitetään, täytyy olemaan selkeä vaikutus vuoden 2015 budjettiin. Otsakesta 1a ja 1b on leikattu, jotenkin tämä täytyy korvata. Jollakin meidän täytyy nopeasti vastata niihin budjettipuutteisiin, vajeisiin. Pyydän anteeksi, täällä on nähdäkseni sininen kortti. Rova Moi haluaisin esittää. Oletteko valmiit vastaamaan tähän kysymykseen, Rovani Riera? Puoli minuuttia, olkaa hyvä, Romoi. Vorrei chiedere alla mia collega, visto che ha chiesto di aumentare gli aiuti per... Eh, Minulla on kysymys kollegalle. Hän haluaa lisää apua maahanmuuttajille ja heidän vastaanottonsa vastaanottokeskuksissa, mutta oletteko nyt, mitä Italiassa on tapahtunut, kuinka paljon korruptiota siellä on? Siellä on Roomassa valtava skandaali. Kaksi vasemmistopuoluetta ja oikeistopuolue ovat vieneet näiltä köyhiltä rahaa ja he ovat sopineet sen, kuinka paljon he voivat hyötyä näistä ihmistä. Eli ennen kuin pyydetään lisää rahaa, ehkä pitäisi miettiä, mihin ne aikaisemmat rahat menivät. 30 seconds. Kiitoksia. Puoli minuuttia. Teillä on aika vastata. Olkaa hyvä. Dílim dyrich treis tol triir go homlaan kabelin takiaksine taht ach gandalt kaffer selirahti vähän. Minä en ole käynyt tätä yksityiskohtaisesti käynyt läpi, mutta selkeyttähän tässä tarvitaan. Asiat on selvitettävä. Ihmisten täytyy tietää, mistä rahat tulevat, minne ne menevät. Se on aivan selvä asia. Toivon, että Tulkkaus toimi. Sorry, please. You have got... Minä pyydän. Te saitte puhua Jarova Niriada vastasi. Seuraavaksi kolme minuuttia edustaja Tarant. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Niin kuin aina minun ryhmässäni tiedämme, että tässä budjettivaliokunnan esittelijä puheenjohtaja ovat tehneet tärkeää työtä budjettineuvotteluissa. Olemme myös tietoisia siitä, että tämä sopimus ei ole kaikkein huonoin mahdollinen, erityisesti verrattuna joihinkin aikaisempiin vuosiin, mutta tämä sopimus ei kuitenkaan mahdollista sitä, että pystytään vakauttamaan tämä hyvin vaikea maksutilanne. Niin kuin edustaja Debre jo parlamentille sanoi, meillä oli kolme tavoitetta, kolme strategista tavoitetta. Sen haluttiin vakauttaa tämä maksu, maksatustilanne, mutta tämä ei onnistunut. Meillä kasaantui näitä maksamattomia laskuja ja toiseksi tarvitsimme eritettyä lähestymistapaa erityisvälineiden osalta, mutta tämä ei onnistunut, koska päätöstä ei saatu aikaiseksi. Ja sitten kolmanneksi meidän piti tehdä tänne vähennyksen, mutta tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska suullinen julistus ei ole kuitenkaan sitova. Edustaja Garja sanoi, että hän ei ole tyytyväinen näihin lukuihin, mutta että on kuitenkin äänestettävä budjetin puolesta. No, minun mielestäni ei pitäisi tehdä näin. Miksi meidän pitäisi tukea tällaista eh, sopimusta äänestyksiä? Miksi pitää pelätä näitä 12 eh, osia? Päinvastoin meidän pitäisi ottaa ne avosylin vastaan, sillä ainoastaan tämän menettelyn avulla voidaan pakottaa neuvostojen jäsenvaltioiden hallitukset, jotka siellä ovat edustettuina, että minkälaisesta ongelmasta on kyse ja ehkä voitaisiin myös edistyä ratkaisun suuntaan. Minulla on niin paljon sanottavaa, että en pysty kaikkea sanomaan. Tehän tiedätte nämä asiat jo, budjettiasiantuntijat nämä tietävät. Mutta rouva puhemies, näin lopuksi, kolmannen minuutin lopuksi haluaisin puhua vähän tunteikkaammin. Jos huomenna hylätään budjetti, miettikää tätä kyllä tarkkaan, miettikää vaan. Jos se hylätään, niin sitten saamme yhden tai kahden kuukauden ajaksi näitä 12 eh, osia, mutta saataan kuiten, saadaan kuitenkin uudenlainen tilanne ja uudenlainen parlamentin rooli Lissabonin sopimuksen pohjalta pitää tehdä selväksi. Jos äänestämme esityksen puolesta, niin sitten me voimme vain lailaa, laulaa lapsille, niin kuin sanotaan, että kaikki tietävät, että tämä oli huono sopimus, jotta että hyvät tässä hävisivät. Tämä oli noiden konin sanoen. Kiitos edustaja Taranta. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Zanni. Accordo raggiunto ormai allo scadere del tempo regolare. puhemies, uskon, että sopimus tässä vaiheessa on ainoa keino välttää sitä, että saadaan tällainen epämääräinen budjetti näistä 12 osista. Olemme aina pitäneet kiinni kannastamme neuvottelujen aikana. Kysymys todellakin on, miten ratkaistaan tämä maksamattomien laskujen ongelma. Mielestäni tämä vain tulee huonontamaan asioita entisestään. Tänä vuonna meillä oli ehdoton minimikäytössä, mutta viime, ensi vuonna kaikki menee täysin pieleen olemme uhranneet maksut politiikan alttarilla ja tämä ei ole mitään vakavaa toimintaa, koska näitä maksamattomia laskuja vain tulee lisää ja lisää. Me haluaisimme neljä miljardia saada, mutta tämä kaikki vain lisää tuskaa, eivätkä asiat muutu mitenkään parempaan ensi vuonna, ehkä jopa tilanne huononee. Ei voida näin suhmuroida eteenpäin, koska meidän uskottavuutemme on pelissä. Monet ryhmät täällä haluavat liikkumavaraa, koska he vastustavat EUta ja on outoa, että nämä intoilijat ovat hallitsevissa puolueissa kautta Euroopan. Miten Tästä voi olla järkeä. Meillä täytyy olla resursseja ja se, että rahaa yksinkertaisesti ei, otet, ei ole eikä anneta, niin ei pystytä myöskään investoimaan niin kuin on luvattu. Ja tästä on niin paljon metteliä pidetty näistä investoinnista, mutta ei mitään kuitenkaan konkreettista synny, vaan ihan päinvastoin tulee käymään, mitä olemme luvanneet tämän takia. Kiitos. Speaker is Madam Montel. Kiitos, Seurava Montel. Hän ei tunnu olevan paikallaan. En tiedä, onko hän koko salissa. No, siirtän sitten ihan Rybihin. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, äh, rouva puhemies. Kiitos, äh, puhemies. Uskon, että ensi vuoden talousarvio asettaa meille suuria haasteita. Haluamme yhtäältä, että Euroopan unioni ei velkaannu jäsenvaltioiden kustannuksella – ei ole mahdollista, että jäsenvaltiot syytäisivät omat velkansa Euroopan kontolle ja kasvu- ja vakaussopimusta ei kunnioitettaisi. Tämä ei käy päinsä. Uskon, että Junckerin suunnitelma tarjoaa meille suuren tilaisuuden, mahdollisuuden. Me voimme vakavasti otettavalla tavalla keskustella unionin omista varoista. Esimerkiksi frekvenssi, huutokaupat ja tarjouskilpailut kaikissa 28 jäsenvaltiossa ja Euro- verkkojen Eurooppa-välineen käyttö ja että raaka-aineet ja 2020 ohjelma ja PPP-malli, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ja netti, infrastruktuurin, digitaalisten sisämarkkinoiden luominen – Toivottavasti näiden suhteen seuraavalla puheenjohtajakaudella on riittävästi rohkeutta, niin tämä digitaalipaketti saadaan vietyä eteenpäin aimo askelin. Ja toivottavasti uudet hankkeet, jotka on otettu käyttöön tai on suunniteltu, tulevat osoittamaan, että paljon enemmän liike-elämäkin tulee mukaan yhteistyö meidän kanssamme. Täten saamme paljon enemmän aikaa kuin yksin. Kiitos herra Rybik. Ennen kuin puheenvuoron seuraavalle puhelle herra Mankalle, olisin kertoa parlamentille, että neuvosto on on ja lähtenyt pois neuvotteluista, mutta palaa myöhemmin. Kyse on toimintojen välisestä keskusteluista. Herra Mankka, yksi minuutti súhlasím s pánom predsedom komisie Junckerom. Kiitos. Olen samaa mieltä komission puheenjohtaja Junckerin kanssa siitä, että on muutettava työskentelytapoja. Tämä viesti annettiin myös neuvostolle, ainakin budjettineuvotteluissa. Esittelyiden heidän tiimiensä ansiosta ja koska näitä neuvotteluja kovin ammattimaisesti johdettiin, saimme kompromissin pöydälle ja EU-budjetti on tärkeimpiä välineitä, joilla ilmaistaan solidaisuutta jäsenvaltioiden välillä. Mutta siitä löytyy myös selkeitä säästöä. Kun maat pystyvät paremmin rahapolitiikassa koordinoimaan, niin niillä on enemmän rahaa käytössään. Tästä on puhuttava lisää Euroopan parlamentissa ja myös ministeriiden kanssa neuvostossa ja kansallisten parlamenttien kanssa. Ainoastaan jos tehokkaasti toimitaan, voidaan huomioida tärkeät haasteet, kuten ilmastonmuutos, energiavarmuus, veronkierto, globalisaatio tai uhat turvallisuudellemme. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavasti, seuraavaksi edustaja Ashford, puolitoista minuuttia. I Puhemies, olen tyytyväinen siihen seikkaan, että tämä talousarvio on monivuotisen rahoituskehyksen sovituissa raameissa ja mielestäni on sekin hyvä, että enemmän korostetaan työpaikkoja ja kasvua. Tässä mielessä komission jäsen te olette osoittaneet ihaltavaa aikomusta vastata kansalaisten tarpeisiin ja haluan teitä tästä onnitella. Mutta olin pettynyt siihen, että ei ollut enempää yritystä tarttua näihin maksamattomiin laskuihin Tämä on mielestäni asia, jota ei voida hyväksyä. On selvää, että aikaisemmin olemme jatkuvasti käyttäneet enemmän kuin olemme saaneet kassaan, siis menot ovat ylittäneet tulot. Ja vastaus tässä parlamentissa ei ole se, että pyytään enemmän tuloja. Ensimmäisen keinon meidän pitäisi käyttää varoja tehokkaammin, mitä meillä on. Rajallisten resurssien varoissa meidän pitäisi priorisoida sen mukaan, mikä tuo parhaan vastineen rahalle. Mutta parlamentille tämän tyyppisessä arviossa me tarvitsemme tärkeimmän roolin. Meidän pitää arvioida talousarviota, valvoa sitä, valvoa täytäntöönpanoa ja me tarvitsemme roolin, jonka mukaan arvioimme, missä määrin saadaan rahalle vastinetta. Kiitos. Kiitoksia puolitoista minuuttia. Edustaja Turvalts, olkaa hyvä. micro. That would help. Thank you. Mikrofoni olisi ihan kiva. Ja ajattelin tänään tehdä jotain hyvin ei-suomalaista, eli kiittää. Muchas gracias, Aidar. Vielen dank, Monika. Merci beaucoup, Gerard. He's away. Cinque Janusz. And merci beaucoup, jean. Благодаря, комиссар Георгиева haluaisin myös kiittää meidän avustajiamme ja neuvonantajiamme he ovat tehneet pitkiä päiviä. italian puheenjohtajuus ansaitsee myös kiitoksensa hyvän lopputuloksen varmistamisesta. aivan erityisen kiitoksen haluaisin kuitenkin antaa neuvostolle pitkään ja vuosien kestäneestä vastarinnasta. niin kuin hyvin tiedätte sana neuvosto kääntyy venäjän kielellä sanalla sovet thank you for having shown during the years a really soviet stubbornness. Kiitoksia siitä, että olet osoittanut neuvostomaista uppiniskaisuutta viime vuosina. Tästä syystä voitto on sitäkin makeampi. Um, our next speaker for one and a half minutes is Mr. Echenique. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat keitä varten te työskentelette. En minä ole ainoa, joka tätä kysyy, vaan myös ne kansalaiset, jotka meitä ovat äänestäneet, eikä heitä voi syyttää. Tässä parlamentissa on tehty neoliberaalista komissiosta legitiimi. Se kuitenkin palvelee vallanpitäjiä. Ja komissio ajattelee, että Kreikan kansan pelottelu kuuluu heidän tehtävänsä. Huomenna äänestämme budjetista vuodelle 2015. Tämä on yksi niitä harvoja tapoja, joilla voidaan uudelleen jakaa solidaarisesti budjettia. Nyt on tässä ollut tällainen neuvottelupantomiimi ja sen jälkeen meille tehdään tällainen budjettiehdotus, joka jotkassakin tuhoaa taloutta, suurentaa eroa pohjoisen ja etelän välillä ja edesauttaa fasismin nousua. Huomenna tämä parlamentti voi olla rohkea ja sanoa ei lyhytnäköiselle, epäsolidaariselle, epäeurooppalaiselle budjetille. Huomenna parlamentti voi sanoa suuren ään Tähän sellainen Eurooppa, jossa Kreikka, Espanja ja Saksa eivät ole kauppakumppaneita, vaan myös veljeskansoja. Voidaan tehdä näin tai sitten mennään vastuuttomasti saman suuntaan, että instituutiolta viedään uskottavuus ja tämä edistää köyhyyttä. Juncker ja Draghi ovat finanssiintressien työlistoilla, mutta entäs te? Huomenna voitte osoittaa, miten on. Have a request for blue. Kiitoksia. Täällä on sininen kortti edustaja Viertilta. Hyväksyttekö tämän sinisen kortin? Edustaja Vierti, olkaa hyvä. 30 seconds, please. Puoli minuuttia. Eh, arvoisa edustaja Tsenike, aika mielenkiintoisia asioita mainitsitte. Ja myös monet tarkistuksistanne, joita olette tehneet viime tuntien aikana, ovat kiinnostavia. Huolimatta neuvotteluista, joita nyt juuri käydään, en nähnyt teitä siellä ja olisimme halunneetkin kuulla teiltä jo paljon aikaisemmin tämän prosessin edetessä. Te puhuitte, että tämä talousarvio on sellainen, joka on vastoin perusvapauksia. Ja, joten kiitoksia kuitenkin parempi myöhään kuin ne milloinkaan, mutta ehdottaisin, että reagoisitte hiukan varhaisemmassa vaiheessa jatkossa. Kiitos, tämä puoli minuuttia aikaa vastata. Minä olen budjettivaliokunnassa, niin kuin muutkin edustajat, esittänyt tarkistuksia ja ryhmätyö on ollut yhtenäistä ja esimerkillistä tässä mielessä. Ja joka tapauksessa minusta tässä ei nyt esitetty mitään kysymystä minulle, eli ei ole mitään vastattavaakaan. Thank you. Uh, for one minute. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Skelec, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvon kollegat. Usein luonnon katastrofeilla on katastrofaalisia vaikutuksia eri puolilla EU-ta, Tuhansen kansalaisten elämä menee pilalle ja vahingot ovat että Tulva-alueilla on ollut hyvin suuria tulvavahinkoja Sloveniassa. 197 miljoonaa euroa syntyi tulvavahinkoja. Tämän pitäisi olla EUn politiikan kärki päässä ja prioriteettina EUn pitäisi käyttää rahaa tällaiseen rationaalisella tavalla. Varat olisi parempi käyttää katastrofien ehkäisyyn pikemminkin. Kohesiopolitiikka olisi paras tapa kannustaa jäsenvaltioita ja rajavaltioita, naapurivaltioita toimii tässä suhteessa. Kohesiopolitiikan projektit voisivat estää tai taistella ilmastonmuutosta vastaan ja luoda kestäviä työpaikkoja samalla. Samalla autettaisiin pienemmissä maissa taloutta kestävällä tavalla. Tässä komissiolla on erittäin merkittävä rooli ja vetoisin kaikkiin osapuoliin niin, että huomio kiinnitettäisiin tähän puoleen. Arnos. Sitten edustaja Ahnot. Once again to discuss... Olemme täällä jälleen kerran puhumassa EU-talousarviosta 2015. Haluan selittää teille, miten tämä näyttäytyy ystävänsä kuningaskunnassa. On sellainen näkemys, että veronmaksajia pyydetään osallistumaan yhä enemmän ja enemmän, mutta he eivät oikeastaan saa kyllä tarpeeksi vastinetta tällä rahalla. Tämän takia on laskettu uudelleen BKTL ja brittiosuus 1,7 miljardiksi, ja tämä lisää tätä tuntemusta entisestään. Se on sääntöjen mukaista, Kreikka Italia maksaa enemmän, mutta Saksa vähemmän. Ja tämä tulee eh, kansalaisten mieleen tietyllä tavalla. Toukokuussa yli 50 prosenttia äänistä yhdistönsä kuningaskunnassa meni puolueille, jotka haluavat vähemmän Eurooppaa. Ehkä saatatte hyvinkin uskoa, että tämä on vähemmistönäkemys EU-ssa, mutta tämä on kuitenkin enemmistönäkemys Isossa Britanniassa. Jos jotain, niin se aliarvioi tämän tunteen vahvuutta. Kaksi tutkimusta tehtiin viime viikolla. Tämä 58 prosenttia niistä, jotka ilmaisevat mielipiteensä, halusivat, että Iso-Britannia lähtisi pois EU-sta kokonaan. Joten tämä talousarvio on elegantti kompromissi, mutta se on kompromissi neuvoston, komission ja parlamentin välillä – minä ymmärrän, että tämä on kompromissi, jota monet tai ehkä suurin osa jäsenistä ajattelee, että se on huono vaihtoehto, vaikkakin ehkä äänestävät sen puolesta kuitenkin sitten loppujen lopuksi. Mutta tämän takia on tällainen iso valtava kuilu, kuilu sen välillä, mitä täällä tapahtuu ja mitä taas tapahtuu Isossa Britanniassa. Mielestäni tämä ei ole sellainen kompromissi, jonka britit ovat valmiit helposti hyväksymään. Kuilu Euroopan ja Ison-Britannian välillä ei ole syvä sininen meri, mutta iso uskomusero kuitenkin on siitä, mistä Euroopassa oikein pitäisi olla kyse. Our next speaker for... Kiitoksia seuraavaksi. Serani Dosh, yksi minuutti. Ένα σεισμό στη χώρα μου την Ελλάδα που προκάλεσε ζημιές περίπου Puhemies, minun maassani Kreikassa on nähty, että ihmisiltä on mennyt kotiin. He ovat nyt kodittomia. Ja me kaipasimme eurooppalaista solidarisuutta ja apua. Ja tämä on nyt Euroopan unionin todelliset kasvot. Eli tässä halutaan vain edistää Euroopan unionin etua ja yksittäiset maat saavat vain murusia EUn pöydältä. Meillä Kreikassa on aivan mahdottoman korkea työttömyys. Ihmiset putoavat köyhyyteen. Ja vai, eikä ole vaikea ymmärtää, että tässä tilanteessa Euroopan unionia kovin vähän kannatetaan. Meillä on taloudellista ja poliittista rasismia, joka näkyy nyt taas kerran budjettikeskustelusta. Haluamme lisää kunnioitusta ja solidaisuutta. Edustaja Mureshan, puolitoista minuuttia. Yeah, so, thank you. Kiitoksia paljon arvon kollega, että komission jäsen Euroopan unionilla on talousarvio vuonna 2015. Tämä on epäilemättä hyvä uutinen Euroopan kannalta. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ilman parlamenttia budjettikriisi ja monien hankkeiden rahoituksen muuttuminen mahdottomaksi olisi toteutunut. Erasmus-opiskelijat muun muassa olisivat kärsineet. Parlamentti oli erittäin selkeä kannoissaan. Siksi onnistuimme palottamaan miltei kaikki neuvoston tekemät leikkaukset ja maksusuma-ongelma saatiin hoidettua. Maksujen osalta tilanne on saatu vakautettua, mutta ongelma on silti ratkaisematta. Minä 25 miljardia on miljardia on ainakin vuoden lopussa maksamattomia laskuja. Tämä on valtava summa ja me tarvitsemme suunnitelman, jolla tällä maksusumma voidaan vähentää. Siksi pidetään hyvänä päätöstä laatia suunnitelma, jolla saadaan laskettua tätä maksusumaa. Tässä suhteessa haluaisin todeta, että olen iloinen siitä, että Georgiava varapuheenjohtaja on, on lupautunut hoitamaan tätä asiaa, mutta joitakin kysymyksiä vielä avoin. Yksi tärkeimpiä niistä on erityisvälineitä. Kuten olen käsittänyt, EUn solidarisuusrahaston käyttö ennakkomaksun antamiseksi vuonna 2015 on tulossa. Voin todeta, että neuvosto edelleenkin uskoo, että maksumäärärahat tämän instrumentin osalta täytyy pistää budjettiin liikkumavaran marginaaleja. Tämä on yksi tapa, jolla neuvosto yrittää edelleenkin leikata monivuotisesta rahoituskehyksistä. Olemme paremmin tehneet selväksi, että sitoumukset ja maksumäärärahat erityisvälineitä varten menevät marginaalin yläpuolelle ja ulkopuolelle. EUlla ei ole lupaa hankkia itselleen velkaa. Neuvostonkin täytyy tässä kunnioittaa perussopimuksia varmista, että EU maksaa laskuunsa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Vuon, yksi minuutti. Puhemies, arvoisa komissaari, me puhumme paljon luvuista budjettikeskusteluissamme, mutta joskus unoma, mihin rahaa oikein käytetään, ja erityisesti tällä tarkoitan EUn hyv- investointeja. Me tiedämme kaikki esimerkkejä tuen saannista rakennerahastoista ja maatalousrahastoista, jo voitaisiin sanoa myös jotakin yliopistorahoituksesta. Vesissä hiljattain esimerkiksi ilmoitettiin seitsemän. 50 miljoonaa euroa Swansin yliopistolle ja muille yliopistoille myös 20 miljoonaa puntaa Aberystwythin yliopistolle kaikki hankkeita, jotka eivät toteutuisi ilman EUn investointeja. Tämän takia minä sanon, että eivät kaikki osat Iso-Britanniassa ole EUn vastaisia. Me näemme, mitä hyötyä tästä on ja haluaisin, että kaikki täällä tunnustaisivat sen, kuinka tärkeää on investoida innovaation, tutkimukseen, kehitykseen, aivan erityisesti akateemisissa laitoksissa. Se on todella tärkeää ajatellen tulevaisuuttamme, talouksiamme, jotta tässä, tätä näin voidaan tehdä. Tarvitaan tarvitsemme EU-talousarvion, joka on riittävä, mutta myös joka keskittyy oikeisiin asioihin, jotka liittyvät kasvuun ja työpaikkoihin. Kiitos edustaja Vaughan. Puolitoista minuuttia seuraavaksi edustaja Kuchmiuk. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani komisarz, mimo twarde... Kiitos, puhemies, hyvä komission jäsen. Siitä huolimatta, että parlamentti on ollut tiukana komission ja neuvoston suuntaan lisätarvioa ehdotusten osalta myös 2015 ehdotuksen osalta. Tulokset eivät ole hyviä. Thank you. Voisitko puhua hieman hitaammin? Kiitoksia. Niin, neuvosto sanoi, että tämän kolmannen lisätalousarvion yhteydessä sen sijaan, että otettaisiin, annettaisiin rahat takaisin jäsenvaltioille, niin eh, niitä käytettäisiin näihin maksettuihin lasmoihin, laskuihin. Ja nyt on päästy 5 miljardin asti 2015 vuoden osalta on lisääntynyt paljon maksujen taso vuoteen 2014 verrattuna, ja tätä komissio oli ehdottanut, ja sitä varten meillä on yli 4 miljardia lisää maksumäärärahoja, eli tässä on kaiken kaikkiaan 30 miljardia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä voi olla parempi budjetti, mutta tämä ei kuitenkaan maksujen osalta koko ongelmaa ratkaise ainoastaan osittain. Siksi komission ehdotusta käytettäisiin näitä kriisivarantoja on hyvä. Tässä tarvitaan tiettyä tiettyjä mm, euromiljoonia, jotka voisivat auttaa maksujen suorittamissa ei jäädä lainoistaan eh, maataloutta, vaan mm, voidaan miettiä myös tätä Venäjän maataloustuotteiden tuotikieltoa ja miten voitaisiin auttaa tuottajia. On tärkeää, että korvataan, maksetaan korvauksia EUn tuottajille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marji, yksi minuutti remercier les rapports. Puhemies haluan ensin kiittää esittelijöitä heidän tekemästään työstä osoittaa, että puheenjohtaja Arti on todella sitoutunut ja korostaa myös sitä seikkaa, että on saatu aikaan konsensus valiokunnassamme, jotta edistytään myös neuvostossa, mutta täytyy kuitenkin tunnustaa, että nämä edistysaskeleet ovat varsin arkoja, pieniä ja ne saatiin. Eh, pikkuhiljaa, eivätkä ne ratkaise lopullisesti maksamattomia laskuja, koska edelleenkin ensi vuonna olemme 26 miljardin vajeessa edelleen. Siis jo nyt meidän täytyy sitoutua, alkaa keskustelut neuvoston kanssa, jotta löydetään sellainen, äh, jotta ratkaisu tuleviksi vuosiksi, koska me tiedämme aivan hyvin, että päämaksut tullaan tekemään 2018, koska tämä liittyy kohesio-ohjelmiin ja maksuja tulee lasku, lasku, laskutettavaksi silloin, jos emme löydä nyt ratkaisua tällä hetkellä, niin aikanaan ratkaisu tulee aivan mahdoton löytyä. Vielä lopuksi kehottaisin neuvostoa etsimään ratkaisua tähän ongelmaan. Olen pahoillani, mutta te käytitte jo puheaikanne. Nyt edustaja Edustaja Valli, yksi minuutti, olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. Kiitoksia, rouva puhemies. Sopimus on ensi vuoden talousarviosta on tappio kaikkien kannalta. Se on tappio parlamentille, joka ei saanut niin paljon kuin se halusi. Parlamentti joutui uhraamaan monia prioriteettejaan. Se on tappio myöskin neuvostolle, siksi tappio jäsenvaltioille. Euroopan unionin velka on jäsenvaltioiden velkaa ja laskut täytyy maksaa. Yli 20 miljardia on vielä laskuja. Tämä aiheuttaa kärsimystä itse kullakin, mukaan luettuna yrityksille ja liikemaailmalle. Komissio oli hyvin hämmentynyt. Se esitti lukuja, jotka sen mielestä olivat täysin välttämättömiä. sitten silloin mitään ongelmaa sen suhteen, että lukuja leikattiin. Ja sitten komissio vaatii jäsenvaltiolta tiukkuutta ja kurinalaisuutta, ja sitten parlamentti on tässä puun ja kuoren välissä. Minä olisin tietää, kuka oikeastaan uskoo koko tähän tulokseen ja hölyn pölyn. Kansalaiset ainakin ovat tähän kyllästyneitä. Seuraavaksi Kirchus, puolitoista minuuttia. Kiitos. Hyvä puhemies. Minusta kompromissi, johon on päästy, on ihan hyväksyttävä. Näin saadaan maksut, laskut maksettua. Tämä lisää EUn uskottavuutta ja tämä antaa kuvan normaalitilanteesta. Jos meillä olisi ollut budjettikriisi, jos olisi jouduttu käyttämään näitä 12 osia, niin tämä olisi johtanut poliittisiin ja käytännön ongelmiin. Mutta kuitenkin tämä budjetti on sellainen, että se ei tuo lisää Eurooppaa eikä täydennä Euroopan unionin rakentamista, sillä tässä ollaan yhä vielä yhdessä PKTL-prosessissa ei myöskään omien varojen ongelmaa ole ratkaistu. Näin ei päästä eteenpäin. Ja euroskeptiikot ovat tässä tehneet asian selväksi. He haluavat, että vähennetään yhteisövaroja. Näin he voivat ajaa tätä suurta ajatustaan, että EU ei toimi. Ei tämä raha kuitenkaan mene viemäristä, vaan tässä investoidaan Eurooppaan ja Euroopan kansan tulevaisuuteen. Kiitos. Sitten edustaja Negrescu, yksi minuutti. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin todeta, että Euroopan unionin talousarvio vuonna 2015 ja hyvä niin, mutta Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki ongelmat olisi ratkaistu. Konsensus, johon päästiin, on epätäydellinen konsensus maksumäärän osalta ja aiempien maksusumien osalta. Keskustelu parlamentin kanssa ja seuranta se, mitä nyt seuraa, on tietenkin ongelmaisia, kun tarkastetaan työpaikkojen luomista ja sitä, että pystytään todellisella teo, toisella tavalla saman innovaatioita ja tutkimusta ja omien varojen kysymysten ratkaistu. Parlamentin erittäin uutena tulokkaana, tulokasjäsenenä toteasin, että tästä pitäisi ottaa jotakin opiksi ensi vuotta ja seuraavia vuosia silmällä pitää Uskon, että huolimatta siitä, mitä nyt sanotaankin täällä parlamentissa, me taistelemme no, kansalaisten puolesta huolta siitä, mitä komission neuvosto tekevät. Me pidämme kansalaisten intressejä mielessämme. Ja kun puhutaan budjetista, meidän täytyy toimia erittäin avoimesti ja seuraavalla tavalla. Barakov, you have the floor now for one minute. Thank you. Kiitoksia. Sitten edustaja Barikov. Puhemies, arvoisa komission jäsen, 19. heinäkuuta ja elokuun toinen päivä tapahtui katastrofaali köyhimmissä EU-maissa. Tuhannet bulgarialaiset jäivät ilman kattoa päänsä päällä. Bulgarian hallitus e- arvioi menetykset 30 miljoonaksi euroksi. Pyysin aikaisemmalta komission puheenjohtajalta herra Barosolta 20 miljoonaa euroa, jota ei myönnetty. Minä toivon, että kaikkein köyhimpien EU-valtion pyyntöön nyt vastataan, koska muutoin tuhannet köyhät perheet tulevat tämän asian uhreksi. He odottavat teiltä tukea. Me tarvitsemme varoja, todellista apua Euroopan komissiolta, koska muutoin Tämä budjetti aiheuttaa ihmisten hengenmenetyksiä jopa. For one minute is... Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Michels, minuutti. Puhemies, hyvät kollegat. Täällä ei pitäisi puhua kaunopuheisesti asioista, jotka eivät ole kauniita. Lokakuussa parlamentti oli yksiselitteisesti todennut, että vuoden 2015 maksumäärärahat olisivat 100 47 miljardin arvoiset tämmöiset tarvittava summa. Ja nyt paperilla on paljon pienempi luku. Konkreettisesti tarkoittaa sitä, että leikkauksia on tehty mukaan luettuna muun muassa kohesiopolitiikkaan, rakennerahastoihin ja myöskin koulutuksesta ja kulttuurista on leikattu, kuten Erasmus Plusasta ja Luova Eurooppa-ohjelmasta. Me katsomme, että tämä on epävastuuntuntoista toimintaa. Jälleen kerran neuvosto on käyttänyt menetelmää, ui tai HK. Nyt on liian pieni budjetti hyväksytty. Tämä on vähän niin kuin budjetti suoraan sanottuna. Me katsomme, että tämä ei ole mitenkään vakavasti otettavaa toimintaa. Siksi minun ryhmäni ei hyväksy tällaista silman lumepeliä. Kiitoksia edustaja Michels. Nyt yksi minuutti edustaja Mach. Dámy a pánové, Evropská unie má rozpočet Kiitos, puhemies. Euroopan unionin budjetti on noin 140 miljardia euroa. Ja moni Euroopan integraation kannattaja on sitä mieltä, että se ei riitä, että se on vähemmän kuin se unelma, mitä tapahtuu jäsenvaltioiden tasolla. Mutta minusta tuntuu, että se on ihan liikaa, jos muutama henkilö vain päättää 140 miljardista eurosta. Ja kun näin, miten nämä rahat käytetään, niin tässä on mahtavaa tuhlausta. Budjetti on epäoikeudenmukainen, jotkut maat maksavat enemmän kuin mitä ne saavat ja toisin päin. Ja kaikkien valtioiden tasolla tämä budjetti johtaa velkaantumisen lisääntymiseen. Jos tästä budjetista hankittaisiin eroon, niin kaikki voittaisivat ja ne, jotka maksavat, joutuisivat velkaantumaan vähemmän ja sen takia minä ehdottaisin, että poistetaan kokonaan kansalliset maksuosuudet. Kiitos. Sitten edustaja Marinesku puolitoista minuuttia. Hän ei tunnu olevan paikalla, joten sitten kollega Dinano kaksi minuuttia. Oui, monsieur le président. Puhemies, hyvät kollegat mitä tulee tähän talousarvioesitykseen, että pitäisin kyllä kaoottisena. Tässä parlame, parlamentti on joutunut tavallaan panttivanksi. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole kantaneet omaa budjettivastuutaan, kieltäytyneet tästä ja sitten toisaalta komissio on valmis hyväksymään kompromisseja alaspäin. Siksi haluaisin uudelleen varoittaa tässä EU: EU-ta riskeistä liittyen maksamattomiin laskuihin. Ajatellen rakennerahaston edunsaajia EUssa koska ei voida sopeuttaa maksumäärärahoja maksusitoumusten tasolle. Tämä kuilu vain kasvaa vuodesta toiseen ja maksamattomien laskujen määrä kasvaa. Tässä on kyseessä ihan selvästi EUn uskottavuus. Tämä sopimus 2015 talousarviosta ja lisätalousarviosta tänä vuonna 2014 oli välttämätöntä. Näin piti tehdä ja näin tehtiinkin ja haluaisin kiittää ja onnitella esittelijöitä, joiden avulla tähän tulokseen päästiin, mutta e-, muotoilen kuitenkin nyt toiveen siitä, että muutamme tämän jatkossa. Täällä edeltämme tässä salissa ovat taistelleet 2000 16 muutoksesta, jotta voitaisiin korottaa ylöspäin talousarvion summia EU-ssa, jotta voitaisiin vastata kansalaisten odotuksiin. Tänä iltana varmastikin olisi tilaisuus käydä taistelua eurooppalaisen verotuksen puolesta, todellisen eurooppalaisen verotuksen puolesta. I want my money back järjestelmä ei mahdollista sitä, että saadaan sosiaalista Eurooppaa aikaan. Meidän pitää löytää erityisiä omia varoja EUlle ja tätä kautta vältetään tällainen kriisi, joka joka kerta tulee, kun puhutaan talousarviosta, erityisesti maksumäärärahojen kohdalla. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja on seuraavaksi. Edustaja Ozok, yksi minuutti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący panie przewodniczący panie panowie! Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. EU-budjetti, budjetin työstäminen, siihen meni pitkä aika ja sen nykymuoto pohjautui kompromissiin. Tämä onnistui, mutta emme itse pystyneet tätä aukkoa täyttämään nostamatta kansaisia osuuksia. Kaikki haluamme välttyä näiltä 12 osilta tässä budjetissa on tiettyä hyvää, eli on lisää rahaa laitettu tutkimukseen ja koulutukseen ja edistetään talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Erityisesti pyritään lisäämään yhteenkuuluvuutta eri alueiden välillä. Mutta sitten vähän ihmetyttää nämä tämä suuri määrä maksamattomia laskuja. Sanotaan, että jäsenvaltiot voivat ratkaista tämän ongelman, mutta hyvät naiset ja herrat, miten tämä oikein tapahtuu? Tässä budjetissa 4,8 miljardia pannaan edisten vuosien laskujen maksamiseen, mutta kun ne näin kasaantuvat nämä laskut, niin kyllä tämä on ongelma. Oi. Kiitos. Sitten rouva Moi, yksi minuutti. No lieta di vedere che si puhemies ja kollegat. Hienoa, että puhumme tänä Sardiniasta ja solidarisuudesta 2014-2015 budjettikeskustelun yhteydessä. Solidarisuutta tarvitaan hätäavun antamiseksi niille, jotka ovat joutuneet kärsimään tulvista. 2013 tulvat aiheuttavat valtaisaa vahinkoa. 150 miljoonaa oli yhteensä vahinkojen arvo, 160 miljoonaa tarvitaan infrastruktuurien korjaamiseen ja saniteetti viemäröintijärjestelmän korjaamiseen. Ihmiset ovat joutuneet haalimaan elämänsä jälleen kokoon. Hienoa, että komissioneuvosto nyt suostuu varojen käyttöön. Rahat täytyy todellakin käyttää sinne, missä rahaa tarvitaan. Usein aluehallitukset ovat joutuneet korruption kohteeksi, tai pikemminkin ovat korruptioita varsinkin kun kyse EU-rahan käytöstä. Siksi tarvitaan kunnosta valvontaa sen varmistamiseksi, että joka ikinen euro käytetään asianmukaisella tavalla ja niin, että paikan päällä syntyy siitä hyötyä. Kiitoksia. Sitten edustaja Chiku, olkaa hyvä. Presidente, credo che sia importante. Puhemies Uskon, että ihan niin kuin kolleganikin muistutti, niin äh, on tärkeää, että monivuotisessa talousarviossa on mukana solidarisuusvaroja, varoja, joita on tarkoitus käyttää myös äh, Sardinian. Täällä puhuttiin katastrofaalisesta tilanteesta, joka aiheutti kuuden ihmisen kuoleman. Minä toivon, että me äänestämme yksimielisestä tästä, tästä talousarviosta, joka ei koske vain Sardiniaa, vaan myös Kreikkaa, Kroatiaa, koko joukkoa eri maita, jotka ovat kärsineet erilaisia huomattavia katastrofeja ja tragedioita jotka ovat sitten vaikuttaneet yhteiskuntaan laajemminkin, ja tämä yhteiskuntahan on jo nyt kriisitilanteessa ennestäänkin. Olen sitä mieltä, että Pitää muistuttaa Italian hallitusta siitä, että sen pitää vasta komission pyyntöön, mitä tulee näiden varojen käyttöön. Tarvitaan suurempaa selkeyttä, enemmän ripeyttä ja konkreettisia toimia, koska emme voi odotuttaa näitä ihmisiä, jotka ovat kokeneet näitä äh, dramaattisia tapahtumia ja jotka jo nyt on alistettu erilaisille veroille, joita heidän jatkossakin pitää maksaa huolimatta tästä tilanteesta. Kiitos. Es folgt, Herr Kollege Viotti. Kiitoksia edustaja Chiku. Sitten edustaja Viotti. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Al termine <coughs> di questa Kiitos puhemies. Tämän hyvin monimutkaisen vaiheen lopussa, joka on ollut todella pitkä, haluaisin aivan ensiksi kiittää puheenjohtaja Artuita sillä ja myös esittelijöitä ja puheenjohtajaa. Tämä vaihe on ollut hyvin vaikea, liiankin vaikea. Ja todella harmillista sanon tämän italialaisena, että meidän puheenjohtajamme, joka lopulta sai tämän ratkaisun aikaiseksi, mutta kuitenkin ryhtyi toimimaan liian myöhään. Tämä on täällä sanottava, vaikka tähän toivottuun tulokseen lopulta päästiinkin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen tällaisessa mukana, että parlamenttia ei ikään kuin kohdella kunnioituksella. Se on kuitenkin ainoa toimielin, joka on suoraan kansalaisten valitsema. Tässä on vielä pitkä tie edessä. Tällainen käytös johtaa siihen, että lopulta me todellakin pelaamme eurofobisten pussiin. Tämä on niin mutkaista. Meillä on paljon laskuja maksamatta ja vaan kasaantuvat. Ja sitten meillä on tämä budjetti ja leikkauksia ensi vuonna. Kaikki tämä vie meitä eurofobian suuntaan, sillä joka kerta kun noihin maihin mennään, niin puhutaan nuorille mielenkiintoisista hankkeista tai kaupunginjohtajille ja yritysten johtajille. Emme voi vain puhua. Meidän on todellakin toimittava niin kuin on sovittu ja varmistettava, että velat maksetaan ja että sitoumukset toteutuvat. Ja siksi meillä on nyt tämä huoli, joka liittyy tähän varainhoitovuoteen ja seuraavaankin, sillä todennäköisesti tulee korjava eh, lisätalousarvio. Meidän on hyvin avoimia ja joustavia, sillä nyt ei voi käydä niin, että unohdamme sen, mitä olemme luvanneet Kiitoksia, edustaja Vietti. Sitten edustaja Eilar, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää lämpimästi. Tekevät ansiokasta työtä. Euroopan innovaatio, kasvu ja tutkimustoiminta nyt on varmistettu. Toinen talousarvio esitys on asiasta sen yhden asian sanoa. Innovaatioiden osalta ja monien muiden alojen osalta maksut ovat ongelmallisella tasolla etenkin. Miljardi on vielä puhuttu. Nyt on tullut sellaiseen tilanteeseen, että ne täytyy pohtia, voiko ylipäänsä pääosastossa allekirjoittaa sopimuksia, koska muuten saattaa, että budjetti, budjettista ei varoja löytyy. Näitä ongelmia ei ole ratkaistu vielä. Totesin vielä selväksi, että nyt ei ole pelkästään kyse horisonttirahoituksesta. Mikäli horisontti 2020 joutuu säästötoimien kohteeksi. Uusien ohjelmien toteuttaminen vaikeaa. Eli sitten neuvosto merkittävällä tavalla oli valmis keskustelemaan 2,7 miljardia euroa pelkästään horisonttia varten. Junckerin ohjelmasta on minun nähdäkseni kovin kevyttä vielä. Tässä investoinnit, investoinneilla pelataan investointia vastaan, ei tällä tavalla saada kasvua aikaan. Taakkaa täytyy jakaa eikä jälleen kerran pidä valita sitä kohtaa, mistä aita on matalin. Poliittinen vastustus on vähäisempää ja siellä otan toimeen, ja tämä tulee juuri innovaatioiden osalta maksamaan meille. Innovaatiot ja kasvua kuitenkin tarvittaisiin. Kiitoksia edustaja Eiler. Minuutti puheenjohtaja sitten edustaja Tangille. Kiitoksia puhemies haluaisin nyt kiittää par- parlamentin kollegoja hienosta yhteisestä panostuksesta, joka on johtanut ratkaisuun. Tänä vuonna jälleen oli tällainen uskomaton tarina, joka tapahtuu vuodesta toiseen. Tämä liittyy paljon jäsenvaltioiden asenteeseen, jotka sanovat yhtä, mutta tekevät toista. Tänä viikolla saimme aikaan sopimuksen, mutta ei mitään ratkaisua oikeastaan kuitenkaan. Tämän takia komissio, niin kuin on sovittu, täytyy antaa yhteinen lausunto ja kertoa, miten voidaan maksaa näitä laskuja ja sitten täytyy saada aikaan uusi talousarviojärjestelmä mielestäni, joka estää sen, että jäsenvaltiot tekevät toisin kuin sanovat. Tämä ei ole kestävä tilanne. Yliopistot ja muut yritykset ja tahot e- eivät saa laskujaan ajoissa maksuun Alankomaissa. Meillä on tällainen verkkoilmoituspaikka, mutta todellisen ratkaisun pitää löytyä jäsenvaltioilta. Kiitoksia edustaja Tang. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Tsehovski. Danke, herr presidente. Chtěl bych nejdříve poděkovat všem zpravodajům. Kiitos, puhemies. Kiitos kaikille esittelijöille komission jäsenille ja kaikille, jotka osallistuvat neuvotteluihin. Hyvät kollegat, meidän on muistettava, että jos meillä ei ole parlamentin kannalta selkeää kantaa tai neuvotteluita, niin kävisi niin, että tämä päätyisi täyteen fiaskoon. On hyvä, että meillä on nyt budjetti, joka toimii, eikä meidän pidä käyttää näitä 12 osia, sillä ne olisivat vaikeus sekä opiskelijoille että tutkijoille että muille. Me olemme saaneet aikaiseksi myös hyvän paketin innovaation ja kasvun osalta. Yleisesti ottaen minusta tämä budjetti on erinomainen kompromissi, mutta tässä on kuitenkin aivan pieni pieni moitekin esitettävänä. Minä olen live-valiokunnassa asian esittelijä. Yksi asia, Yhteen asiaan on vähän pettynyt. Meillä on nyt paljon eh, maahanmuuttajia sellaisilta alueilta, jossa on sotatilaa, ja siksi me tarvitsemme Europolille, Frontexille ja muille tarpeeksi voimavaroja niin, että niillä on sekä rahaa että inhimillisiä voimavaroja, joilla toimia tässä tilanteessa näiden budjettikohtien vähentäminen voisi kieltisti vaikuttaa turvallisuuteen ja turvallisuuspolitiikkaan. Yes. Kiitoksia, Ersta Tsehovski. Sitten puolitoista minuuttia edustaa Lamas suur. Kiitoksia puhemies. Tämä kompromissi oli välttämätön ja onnittelen tässä neuvottelijoita erityisesti erinomaista parlamentin valtuuskuntaa. Ei tullut kysymykseenkään, että, että estettäisiin se vaikutus, johon Jean-Claude Juncker täällä enemmistö pyrkii, mutta olemme todella suuressa budjettikriisissä EU-ssa. Kaikki tapahtuu niin kuin kaikki jäsenvaltiot. Hyvät ja huonot budjettioppilaat olisivat sopineet siitä, että rahoitetaan eh, nyt asioita yhteisen budjetin eh, kustannuksella. Kaikki tapahtui niin kuin yksimielisesti oltaisiin näkemättä ja jopa kiellettäisiin tilanne tässä tarvitaan sellainen ratkaisu, että täysin muutetaan eurooppalaisen politiikan rahoitus. Miten saadaan EUlle kunnolliset omat varat, arvoisa komission jäsen, tässä muistutti, että me työstämme tätä asiaa jo Mario Montin ajoista. Tästä investointeja, joita EU tarvitsee, mitä tulee sitten budjettikapasiteettiin omaan budjettikykyyn euroalueella, kenen pitää maksaa ja millä tavalla esimerkiksi EUn ulkorajojen vartiointi tai sotilaallinen välintulo, joka on välttämätöntä islamistiterroristeja vastaan samoilla rajoilla. Nyt on tullut hetki esittää näitä kysymyksiä itsellemme ja esittää ne kysymykset myös kaikki ihan yhteen ääneen yhdessä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Lamassur. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Herra Kiitos arvoisa puhemies sovun saavuttaminen vuoden kaksituhatta viisitoista budjetista oli tietenkin sinänsä hyvä uutinen. kiitos kaikille teille joille se kuuluu. on hyvä että neuvosto ymmärsi perääntyä tiukimmista kannoistaan ja budjetin lopullinen romahtaminen vältettiin. maksuvajeongelmaan löytyi kuitenkin lopulta jonkinlaista ymmärrystä jäsenvaltioiltakin. on erinomainen asia että johdonmukaisesti ajamamme päälinjat kantoivat maaliin asti. horisontti ohjelma tutkimushankkeet ja erasmus vaihto onnistuttiin toistaiseksi turvaamaan ja näin ratkaisun painopiste oli kasvuun tähtäävässä rahoituksessa. voimme siis hyväksyä tämän ratkaisun mutta olen pahoillani että en voi puhjeta tässä mihinkään korkeaan veisuun. ilmaan jäi liikaa merkkejä siitä että ensi vuonna edessämme on entistäkin pahempi budjettikiista. voimme siis vain todeta että tyhjästä on paha nyhjästä. jäsenvaltiot kun yrittivät loppuun asti ajaa itsekästä politiikkaa. suurin kiista joustovälineestä ja maksukatosta lakaistiin vaivoin maton alle josta se löytyy taas ensi syksyn budjettineuvotteluissa. jos jäsenvaltioilla olisi hiukankin enemmän ymmärrystä siitä miten tärkeä tämä unioni projektina meille kaikille on olisi varmasti myös itsekkyyttä hiukan vähemmän. unionin yhteisillä rahoilla rahoitettavista hankkeista pitää toki vaatia enemmän synergiaa enemmän eurooppalaista lisäarvoa mutta unionin nykyisessä budjettipolitiikassa tästä ei ole merkkejä. Kiitoksia edustaja Sitten puolitoista minuuttia, Rova Komi. Kiitos puhemies. Tämä sopimus, joka koskee 2014 lisätalousarvioesityksiä ja viisitoista budjettia oli myönteinen ja tällä pystyttiin välttymään 12 osien käytöltä. Tämä olisi mutkistanut asioita todella vaikealla tavalla oli hyvin vaikea päästä tähän lopputulokseen ja tästä syystä olisi tärkeää tehdä muutoksia omiin, omiin varoihin niin, että unioni voisi olla itsenäinen ja olisi tehokas järjestely ja voitaisiin keskittyä tavoitteisiin ilman, että pitää käyttää kansallisia eh, varantoja jossa kuitenkin on vähän varoja. Ja jos ajatellaan 2014 vuotta, niin on hyvä, että tarvittavat rahat on katettu, mutta ei ole hyvä, että 2015 vuoden varoja käytetään, jos on luonnon katastrofeja tai muita, niin ei tässä pidä asettaa mitään rajoja. Jos jäsenvaltiot eivät näille alueille anna helpotuksia, niin Euroopan on ryhdyttävä toimiin. Tämä on selvää ja Euroopan on maksettava omat velkansa, sillä jos Eurooppa ei ole hyvänä esimerkkinä niin miten voidaan pyytää, että kansalaiset maksaisivat veronsa kunnolla. Me olemme hyväksyneet direktiivi, joka koskee maksuviivästyksiä, eli tämän pitää huomioida. Kiitos edustaja Komi ja sitten edustaja Blinkovic. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission seuraava Georgieva, Haluan onnitella kaikkia kollegoja, jotka osallistuivat neuvotteluihin, kun käsiteltiin tämän vuoden ja ensi vuoden talousarvioita ja tarvittavia kompromisseja, erityisesti koska nämä neuvottelut hoidettiin toisena vuonna uutta monivuotista rahoituskehystä. 145 miljardia euroa määrärahoina on tasapainon lähestymistapa ajatellen budjettikuria ja näin voidaan pyrkiä tavoitteisiimme. Meidän pitäisi mielestäni kiinnittää enemmän huomiota siihen, että sitoumukset, sitoumuksista myös pidetään kiinni, koska tämä on kriisikysymys tässä talousarviossamme. Meidän pitäisi mainita myös tärkeä sopimus solidaarisuusrahastosta, erityisesti Kroatian tulvat yli 16,5 miljoonaa euroa myönnetään Kroatialle. Ja se on hyvä asia, kiitos. Kiitoksia edustaja Plenkovic. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Van de Kamp. Meneer de voorzitter, <clears throat> het is vanmiddag al veel... Puhemies, nyt on tänään jo paljon sanottu, mutta haluaisin komissaaria ja parlamenttia ja neuvostoa onnitella tästä budjettisopimuksesta ensi vuoden budjetin kohdalla. Te olette uusi komissaari ja heti tällainen iso homma tuli päälle. Lämpimät onnittelut enemmän vaikeuksia minulla on talousarvioon 2014 kohdalla. Lisätalousarvio numero kolme, siinä on selvä jännite maksujen, jotka pitää suorittaa myös tutkimuslaitoksille ja toisaalta jo nyt kun pitäisi käyttää budjettivaraa tulevina vuosina, eikä edes uutta rahaa ole tulossa, mutta Tämä on näitä budjettiäänitettä ja meidän pitää vaan pystyä sen kanssa sitten elämään. Budjet, lisätalousarvio numero 6 vuodelle 2014 puhemies. Sanotaan nyt hiukan tilaa, että voi kesku, keskustella näistä maiden osuuksista. Näin voidaan parantaa tilannetta. EU ei ole tullut tätä kautta suositummaksi, eikä sen takia, että komissio heti lokakuun jäl- alun jälkeen on tällaista mullistusta. Tämä on tehnyt ollenkaan hyvää nimellemme ja meidän pitää todellakin pyrkiä välttämään tällaista tulevaisuudessa. Siis kiitokset ja hyviä joulunpyhiä kaikille. Kiitoksia edustaja Van de Kamp. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Stefanec. Kiitoksia paljon. Vuoden 2015 talousarviosta aikaan saatu sopu mahdollistaa sen, että pääsemme kolmeen tärkeäseen tavoitteeseen maksamatta laskut saadaan maksettua, jäsenvaltiossa saadaan aikaan uudistuksia ja ennen muuta saadaan luotua työpaikkoja. On tärkeää, että EU investoi enemmän kilpailukykyyn ja kasvuun ja työllisyyteen. Siksi budjetin rakenteenkin täytyy vastata näitä tavoitteita. Enemmän pitäisi keskittyä tulevaisuuteen, innovaatioon, koulutukseen, pk-yrityksiin ja nuoriin ihmisiin. Yhtä lailla on tärkeää suunnata, kohdentaa varoja tutkimukseen ja kehitykseen ja horisontti 2020 ohjelmaan. Pidän hyvänä uutta sopimusta, joka on saatu aikaan. Sopimuksen on määrä kasvattaa näiden hankkeiden rahoitusta 45 miljoonalla eurolla. Myönteistä on se, että meillä on 8 miljardia euroa käytettäväksi Junckerin uutta 350 miljardin investointipakettia varten. Minä uskon yksityisiin investointeihin ja luottotakuisiin, joiden avulla EU voi saada uutta rahaa käyttöön ja myötä vaikuttaa sitten kasvun syntymiseen. Komission täytyy vielä löytää keino maksaa maksamattomat laskut. Ehkä pitäisi pohtia jopa sanktioita, mikäli laskut jätetään maksamatta. Kiitoksia edustaja Stefanec. Nyt puhujalista on käyty loppuun. Nyt olemme niin myöhässä aikataulusta, että pyydän, että kaikki, jotka saavat menettelysemän puhujalistaa, puheenvuoron pitävät kiinni puheenjohtajasta, niin kuin kaikki muutkin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa korega Syjin Sulin. Ja pyydän anteeksi, että joudun olemaan tässä tiukkana. zahvaliti se želim vsem ki so sodelovali v spravnem postopku. itse en ollut tyytyväinen lopputulokseen seitsemän miljardin sijasta saimme lisärahaa vain neljä kahdeksan miljardia Tällä vain vakautetaan maksamattomien laskujen tilanne, mutta ei saada niitä vielä lasket, maksettua. Nyt tilanne täytyy mahdollisimman nopeasti saada tasapainoon niin, että kunnat ja yritykset eivät joudu vaikeuksiin. Sopimuksista täytyy pitää kiinni. Viittaisin vielä siihen, että ilman määrärahoja ei myöskään kehitystä ja kehitysyhteistyön teemavuotta saada hoidettua. Junckerin investointipaketti on hyvä uutinen. Ja toivottavasti solidarisuusrahaston kautta Slovenia voi saada 18 miljoonaa lisää apua. Niiden vahinkojen vuoksi, joita tulvat ja jää on aiheuttanut. Kiitos. Edustaja Sulin sitten, edustaja Palcicis. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Euroopan neuvosto on pettänyt meidät 2015 budjetin neuvotteluissa. Euroopan parlamentin kanta oli hyvin selkeä liittyen siihen, että Euroopan unionin sitoumusten on pohjattava selkeän rahoitukseen. Minä johdin tätä asiaa APET-valiokunnassa ja naapurialueiden politiikan ja humanitaarisen politiikan osalta, turvallisuuspolitiikan osalta haluttiin lisäystä. Tämä on hyvin tärkeää ottaa huomioon kaikki se, mitä on tapahtunut kulana vuonna, mutta minä, minulla ei sovi se, että maatalouden vakuusrahastosta vähennetään rahaa. Tämä on huono asia maataloustuotteille, kun on tämä Venäjän saarto. Tämä on kuitenkin tärkeä tulonlähde Kiitoksia, edustaja Palcicis. Sitten edustaja Faria. arvoisa eh, puhemies. neuvoston edustaja, komission edustaja. Huomenna toivottavasti pystymme vahvistamaan sopimuksen vuonna viisitoista talousarviosta ja kaksituhatta neljätoista lisätalousarvioista. Kiitän kollegoita, jotka ovat mukana vaikeissa neuvotteluissa. Parlamentin kannalta erittäin tärkeää, että saadaan sitoumusten osalta asianmukainen tilanne aikaan, koska nyt tällä hetkellä on valtava määrä maksamattomia laskuja. Jotkut jäsenvaltiot edelleenkin pyrkivät saamaan käyttämättömän rahan takaisin omiin taskuihinsa. Kollega Ahtyi tästä huomaatti. On selvää, että budjettineuvottelusta tulee joka vuosi yhä vaikeammat. Meidän täytyy palata väliaikaisin 12 osiin jopa jäsenvaltiot, joiden päämiehet ja hallitukset, joiden hallitusten päämiesten pitäisi investoida tulevaisuuteen, pitäisi investoida innovaatioihin tutkimukseen. Kiitoksia. Sitten Zoltes, olkaa hyvä. Sorry, thank you. Uh, torej, um, hvala za besedo, spoštovani predsedujoči. Uh, zaradi nekaterih... Kiitoksia puhemies. Koska jäsenvaltiot eivät olleet halukkaita marraskuussa hyväksymään komission ehdotusta vuoden 2015 talousarvioksi, jouduimme miltei menemään väliaikaisiin 12 osiin. Tältä vältyttiin täpärästi. Raha, joka komissio nyt on antanut käyttöön, ei jakaudu asianmukaisella tavalla. Tällä saattaa olla seuraamuksia koko Euroopan kannalta. Viittaisin siihen, mitä edeltäkin puhe totesi maksamattomat laskut, maksuviiveettä jo olemassa olevien hankkeiden osalta muodostavat suuren ongelman Euroopassa. Jotkut hankkeet ovat seisoneet jumissa jo syyskuusta lähtien, joten ihan täysin onnistunut tämä budjettisopu ei ole. Komissiokin on oma vastuunsa, mutta ei käy päinsä, että komissio ei vakavasti otettavalla tavalla ratkaista ongelmaa ja lykkää sitä vain tulevaisuuteen. Viimeisenä menettyisemmän puhelistaa Edustaja Marinescu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Suokaa anteeksi, että tulin näin myöhään. Osallistuin aikaisemmin kokoukseen, jossa käsitellään uutta investointisuunnitelmaa. Minun mielestäni Euroopan talousarvio voi vaarantua, sehän on yhä vähemmän ja vähemmän uskottava. Se, että talousarvio on, no se on hyvä, mutta meidän pitää ajatella, että sama skenaario toistuu jatkossa. Me neuvottelimme ensi vuoden puolta samanaikaisesti kuin lisätalousarviossa tälle vuodelle, vaikkakin tällä kertaa on jo allekirjoitettu paljon useitakin papereita, joissa sanottiin, sanottiin, että emme aio toistaa tällaista käytäntöä neuvosto sanoi yhtä, parlamentti toista ja loppujen lopuksi päädyttiin siihen, mitä neuvosto oli ehdottanut alun perin. Ja tänä vuonna on yli 20 miljardia, jotka puuttuvat ja ensi vuonna puuttuu vielä enemmän, joten meillä on laiton vaje budjetissa, joten ensi vuonna Eurooppa-neuvoston täytyy tehdä päätös, jotta saadaan hiukan järjestystä Euroopan unionin talousarvioon ja voidaan saada maksettua näitä maksamattomia laskuja. Kiitoksia, Sitä Marinesku. Menettelymän puhelista päättyy tähän. Ja rouva komission jäsen Georgieva saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvä puhemies. Minä lähden liikkeelle näistä ihan viimeistä sanoista, että tämä on tiukka tilanne. Meillä ei nyt ole mikään ilon budjetti, vaikka jouluilo on lähellä, niin ei tämä kuitenkaan nyt ole mikään sellainen perusta, jossa olisi päästy eroon kaikista ongelmista, sillä ongelmat ovat vielä olemassa. Mutta tämä on kuitenkin vastuullinen budjetti. Ne, jotka sanoivat, että meidän pitäisi käyttää näitä väliaikaisesti 12 osia ja unohdetaan budjettisopimus. No kaksi asiaa pitää pitää mielessä. Ensinnäkin, että nämä väliaikaiset 12 osat johtaisivat siihen, että meillä olisi alhaisempi budjettitaso ihan yksinkertaisesti siksi, että 2014 taso oli alhaisempi. Mutta todennäköisesti todennäköisyystä saadaan varat eh, sakoista tällä lisätalousarvio kolmosella on vähäisempi, kun mennään uuden vuoden puolelle, kun meillä on nyt tämä eh, finanssipoliittinen tilanne, että tilanne olisi paljon huonompi, ei vain siksi, että ensimmäisen kuukausien aikana väliaikaiset 12 osat tarkoittaisivat vähempää rahaa, vaan myös siksi, että uuden rahan käyttöönotto menisi ehkä mahdottomaksi tai sitten se olisi vähemmän. Ja kuitenkin tärkeää nyt vakauttaa nämä maksavat laskut. Minä olen helpottunut siitä, että budjettiviranomaisen eh, kaksi osa ovat pystyneet tämän budjetin saamaan aikaiseksi, vaikka se nyt ei ole mikään ilosanoma, mutta kuitenkin vastuun sanoma. Ja minä haluaisin nyt neljä asiaa korostaa. Ensinnäkin. Nämä maksamattomat laskut, niiden määrä on nyt vähenemässä. Me odotamme, että kyseessä olisi noin 25 miljardia 2014 vuoden loppuissa. Tämä on 1,6 miljardia enemmän kuin vuoden alussa – olisi ollut hyvä, että näin ei olisi käynyt, olisi ollut parempi vakauttaa tämä taso, mutta me pystymme nyt ainakin aloittamaan uuden vuoden niin, että ei olla yhtä huolestuneita näistä kasantuista laskuista kuin mitä olisi ollut, oltu. Ja sitten Toiseksi ne, jotka ovat puhuneet meidän tietojemme tarkkuudesta, no kerta toisensa jälkeen neuvotteluissa. Täällä on tiimin jäseniä paikalla, on heistä kovin ylpeä. Me olemme tehneet selväksi sen, että tiedämme, mitkä luvut ovat, ymmärrämme trendit ja me aiomme analyysimme selkeyttä käyttää maksusuunnitelman pohjana niin, että se toteutuu. Ja sitten kolmanneksi Haluaisin vielä kerran toistaa niille, jotka ovat huolestuneita maanviljelijöistämme, että tämä paketti on nyt löytänyt sellaisen ratkaisun, että ei käytetä kriisivarantoa. Me maksamme maksut käyttämättä näitä varoja Venäjän kauppasarron osalta ja muiden maatalousmarkkinoiden tapahtumien osalta. Ja neljänneksi, jotkut puhuivat solidaarisuudesta, yhteisvastuusta, solidaarisuusrahastosta. Meillä on nyt sopimus valmiina ja siksi pystymme auttamaan Kroatiaa noin 9 miljoonan euron edestä Bulgaria 10,5 miljoonalla ja Serbia maa, joka on ehdokas valtio neuvotteluissa. Mutta kaikkein tärkein seikka, jonka haluan tehdä selväksi, on seuraava. Moni teistä on ilmaissut toiveen parantaa budjettimenettelyä niin, että ensi vuonna toimitaan paremmin teemme kovempaa työtä ja päästään lopputulokseen jäsennellymmin niin, että luottamus säilyy, sillä minä olen neuvotteluissa ollut eräs asiasta hyvin huolestunut, eli siitä, että luottamus tuntuu vähentyneen ja meidän pitää kansalaisten vuoksi nyt saada tämä luottamus palautettua. Meidän pitää saada sellainen budjetti aikaiseksi, joka on iloisempi sanoma ja iloisemmat neuvottelut kuin ne, jotka nyt ovat takanapäin. Ja kiitos Italialle puheenjohtajavaltiolle tästä hiestä ja kyynelistä ja kiitos myös parlamentin neuvottelijoille. Tämä on nyt todella vastuuntuntoinen budjetti. Kiitoksia komission jäsen Georgieva. Kiitoksia myöskin siitä, että ymmärsitte, että aika on kovin vähän. Nyt neuvoston puolesta puhuu eh, herraan Tela Vedoa. Aika hyvä. Eh, grazie, Kiitoksia, puhemies. Kiitos arvon jäsenet tästä keskustelusta. Kiitän niin ikään komission jäsen Georgievaa se, että sopimus saatiin aikaan vuoden 2015 talousarviosta ja varsinkin kun vuoden 2014 lisätalousarviosta saatiin sovittua, osoittaa, kuten olen sanonut aiemminkin, kuinka paljon meillä on yhteistä säveltä. Näkemyksemme eivät ole niinkään kaukina toisistaan. Uskon, että näistä näkemyserosta päästään kyllä yli, niin kuin ennenkin on päästy. Tämän vuoden talousarvion menettely toteutettiin äärimmäisen vaikeana ajankohtana. Ajat ovat vaikeata, koska kaikki osapuolet ponnistelivat, vihdoin päästiin sitten sopimukseen, joka on realistinen ja tasa-arvoinen tasapainoinen budjetti vuonna 2015. Olemme onnistuneet pitämään maksamattomien laskujen osalta tilanteen aisoissa. Niiden määrä ei kasva. Italia on iloinen saaduista tuloksista ja kiitän kaikkia hengestä ja halukkuudesta tehdä Olemme erittäin luottavaisia tulevaisuuden suhteen. Tämä näkyy myöskin yhteisestä lausumasta ja julistuksesta. Budjettimenettelyn yhteydessä ymmärrämme kylmä, että tulevina vuosina täytyy vielä paljon ponnistella, paljon työtä on vielä tehtävänä. Ja samassa rakentavassa hengessä toivottavasti jatkossakin toimitaan kuin nyt neuvottelussa on toimittu. Kiitoksia jälleen kerran siitä, että sain puhua. Kiitoksia, herra Tela Vedova. Nyt kullekin esittelijälle kaksi minuuttia. Kärjä Zabal Rubial ensimmäisenä. Muchas gracias. Kiitoksia puhemies. Me olemme käyneet erittäin kiinnostavaa keskustelua. Tässä on tullut hyvin esille, minkälaisia huolia täällä parlamentissa on tunnettu koko tämän vuoden aikana, kun olemme työstäneet talousarviota ja neuvottelun aikana, joita olemme pitäneet neuvoston kanssa komission avulla kaikki, jotka olemme täällä puhuneet, en usko, että ollut ketään, joka ei olisi viitannut tähän vakavaan ongelmaan, joka maksamattomissa laskuissa on. Jotkut ovat enemmän henkisiä, innokkaampia, jotkut vähän vähemmän, mutta kaikki, jotka olemme täällä puhuneet, puhuimme tästä vakavasta maksamattomista määrärahoista, joka EUlla on. On aivan selvää, että ensimmäinen tammikuuta lähtien meidän pitää alkaa työstää tätä suunnitelmaa, jota johon olemme sijoittaneet niin paljon odotuksia ja saamme aikaan tämän sopimuksen, niin kuin sanoin ensimmäisessä puheenvuorossa, niin tämä ei ole tyydyttävä tilanne, ei ainakaan parlamentille, eikä tämä ole sen takia tyydyttävä, koska me todellakin uskomme, että Euroopan parlamentti pystyy paljon enempään paremmalla talousarviolla. Ja koska minä olen Euroopan myönteinen ihminen, koska uskon, että Euroopan budjetti voi tuoda paljonkin Eurooppa-hankkeelle, siksi en voi olla tyytyväinen tähän sopimukseen, mutta jos emme olisi tätä hyväksynyt, meillä, olisi, meillä ei olisi budjettia, ei olisi humanitaista apua, ei Erasmus-tukirahoja, eikä edes rahaa maksaa tukia työttömillä tänään äänestimme ja meidän pitää olla johdonmukaisia työssämme, joten meillä on paljon työtä jäljellä. 2015 tulee olemaan ratkaisevan tärkeä vuosi uskoakseni, koska jos onnistumme saamaan aikaisen suunnitelman, joka ratkaisee tämän maksamattomien laskujen ongelman silloin tulevina vuosina seuraavissa budjettineuvotteluissa pystymme siirtymään parempaan tilanteeseen kuin tänä vuonna on ollut, koska pahinta todennäköisesti Pahinta tässä ei ole ollut luvut, vaan ne, pahinta on ollut neuvotussa se, että neuvosto ei pysty löytämään neuvotteluasemaa. Ja on ikävä nähdä, että jotkut jäsenvaltiot ovat olleet huoli, enemmän huolissaan siitä, miten saadaan enemmän rahaa kotiin, kuin että ratkaistaisiin näitä ongelmia niissä maissa, jotka jotka tässä heidän rinnallaankin ovat. Kiitoksia. Kiitoksia, Kärjä Sitten äh, Rova kaksi minuuttia puhemies, komissaari, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin vielä kerran lämpimästi kiittää vaikeasta, mutta onnistuneesta työstä. Ennen muuta kollegani Eiderin sanoja haluaisin täydentää. Tulevaisuudessa Euroopassa meiltä kysytään, olemmeko valmiita tukemaan innovaatiota, tutkimusta, työpaikkoja ja tulevaisuuden varmistamista Euroopassa. Meitä ei arvioida vanhojen laskujen perusteella. Kumpikin nämä täytyy kuitenkin ratkaista. Vanhat laskut täytyy ratkaista yhtäältä, mutta myöskin innovaatiokyky ja kyky käyttää rahoitusvaroja asianmukaisesti hyväksi ovat ratkaisevia innovaatio-ohjelmat ja investointipaketti ovat merkittäviä. Kollega Eiler aivan oikein näihin viittasi, mutta myöskin muista lähteistä täytyy käyttää rahaa. Investointi budjettikohta ei vielä riitä. Nähdäkseni on tärkeää, että olipa sitten kyse IT-alasta tai tulevaisuuden teknologioista, tieto- ja viestintäteknologiasta tai ilmailu- ja avaruusalasta, tai siitä, että Euroopan unioni on riippumaton kysymyksissä, joka liittyvät kilpailukykyyn eri aloilla. Kaikista, kaikilla näillä aloilla meidän täytyy parantaa toimiamme. Kilpailukykyä täytyy parantaa, siksi budjettisuunnittelu täytyy hoitaa huolella. Yksi askel on otettu, mutta monia askeleita on vielä edessä. Jälleen kerran kiitokset. Tiedämme vielä, että hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä. Tämä ei vielä jää tähän. Kiitos Rova Holmer. Sitten eh, herra Depré, olkaa hyvä. Monsieur Président, Madame la Commissaire. Monsieur... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Huomenna alkaa uusi sivu 2014-2015 osalta ja nyt ei enää kannata harmitella mennyt täitämällä politiikkaa. Nyt paras asia on miettiä tulevaisuutta ja kolme oleellista asiaa on pidettävä mielessä tulevaisuuden osalta. Jos ajatellaan lähitulevaisuutta, niin kolmen toimi elinten välillä on päästy sopimukseen, joka koskee näitä maksamattomia laskuja. Ja me varmistamme sen, että tämä maksaminen nyt onnistuu ja kaikki toimielimet toimivat sitoumustensa mukaisesti. Mitä tulee keskipitkän aikavälin osalta, moni on sanonut, että tämä on selkeä, että nykyjärjestelmä vie tilanteessa, jossa ei pystytä toimimaan, koska jäsenvaltiot joutuvat näitä varoja antamaan, eli omat varat, niistä tulee kiireinen poliittinen ongelma, jos nykylogiikalla jatketaan, niin kukin kustakin maasta tulee pieni Margaret Thatcher, joka vaatii rahoja takaisin, ja tämä johtaa sitten todelliseen umpikujaan. Ja pidemmän ajan osalta sanoisin, että olen huolestunut tästä seikasta. Kansalaiset tuskin seurannan vuosina tukevat lisää Euroopan budjettia, jos tältä pohjalta jatketaan. Tässä on eri välittäjätahoja, jotka unohtavat mainita, että tietyt rahat tulevat Euroopan unionin budjetista ja meidän pitäisi varmistaa se, että kansalaiset saavat suoran kuvan siitä, mitä yhteistä rahoista annetaan kaikkien hyväksi. Kiittäisin kuitenkin joka tapauksessa nyt Euroopan parlamentin neuvottelijoita. Tämä oli hieno kokemus. Puhemiehen alaisuudessa oli hienoa tehdä töitä teidän kanssa, kollegat. Kiitos. Kiitoksia, herra Depre. Lopuksi vielä herra Lewandowski, olkaa hyvä. President, what was finally... Kiitoksia puhemies. Se, mistä lopulta sovittiin 2014-2015 budjetissa, tämä on tyypillinen kompromissi, kukaan ei ole tyytyväinen. Huomattavia ongelmia lykättiin eteenpäin, mutta saatiin kuitenkin vähän enemmän vakautta budjettiin. Minä toivoisin todellakin, että saataisiin tällainen maksusuunnitelma, koska sen pitäisi paljastaa se, mitä ei ole todellakin maksettu ja mitä tulee omien varoihin kysymykseen, niin tarvitsemme suurempaa avoimuutta, hiukan tietoa siitä, miten tämä asia etenee ajan aikana, mitä tämä maksaa, kun maksuviipeitä on, koska pääsääntönä aikaisemmin on ollut, että maksetaan kaikki, mikä maksettava on Euroopan talousarviosta ensimmäinen joulukuuta. Ja nyt Teemme todellisen poikkeuksen tähän ratkaisevan tärkeään budjettisääntöön ja meidän pitäisi tuntea myös seuraamukset, joten kiitän kaikkea ja toivon, että ensi vuonna sovittelu sujuu paremmin ja nyt vaikenen tästä asiasta. Kiitoksia, herra Lewandowski. Yhteiskeskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraavaksi neuvoston ja komission julkilausuma, joka koskee maailman elintarvikeohjelman Syyrian pakolaisten avustusohjelman riittämätöntä rahoitusta. Neuvoston puolesta puhuu herra Della Grazie, signor Presidente.